Eh, please, Kollegat, istuutukaa. Olen pahoillani tästä pikkuisesta myöstymisestä. Per favore, se voi... Voisitteko istutua? Voisimme aloittaa kokouksen toimittamalla äänestyksen edustaja Svobodan mietinnöstä aiheena Kroatia. No niin. Kohta yksi tarkistus kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Ei ole kovin selvää. Ilmeisesti hylätty tai muuta pyytäisin, että asetatte äänestyskortin laitteeseen ja äänestätte. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30, 26, 2 hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei me testaamme. Numero 14, koneäänestys. Siis koneäänestys 14, äänestys alkaa. Ja no nyt, nyt voidaan sulkea hylätty, koska tasa luku 27-27. 15. Anteeksi. Mikrofoni. Ah, va bene, allora... Ai niin, selvä. Halusit äänestää 13 puolestako? Puhuja ilman mikrofonia. A favore? Puolesta. 28-27 siis. Siis tämä on 12 vai? 12 on puheenjohtaja. Ei kun 13 äänestettiin. Anteeksi, on ihan varmasti kuin 13? Siis 28 Vaikelin äänellä ja 27. 14 puolesta. Abbiamo votato il 14. Corretto. No nyt, siis 15, 15 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 16 puolesta, vastaan, tyhjää, sanoisin hylätty. Kompromissi 1. Haluatte tarkistuttaa 16. Hyvä äänestys alkaa 16. Äänestys on auki 16. Sono eh, cinque persone. Täällä on viisi, joka on laittanut kortin, mutta ei äänestänyt, on pomitusta. No nyt on vain neljä, mutta neljä kuitenkin. No, suljettakoon. Omituista kuitenkin. Neljä kollegaa, joilla on kortti paikalla, mutta eivät äänestä. 32, 27, 2 hyväksytty. Kompromissi yksi, kahdessa osassa ensimmäinen osa. Tannok. Prego. Yes, Mr. President, I have the agreement of Mr. Kollega Svobodan hyväksynnällä voin sanoa, että tämä teksti Potential Consequences on Corruption, tämä on huonoa englantia ja sanoisin, että tätä tekstiä muutettaisiin Yeah, but that's clear. Bene, onorevole Posselt. Herr President. Puheenjohtaja. Ryhmien välillä on eilen perusteellisesti neuvoteltu näistä kompromisseista ja myöskin valiokunnassa eilen sanottiin selkeästi, että me kannatamme kompromisseja, paitsi sitten yhden ja kutosen kakkososaa me emme kannata. Ja eilisestä lähtien tässä kom, tähän kompromissin yksi on tullut salaperäisiä teitä ensimmäisen osaan äm, joku teksti, jonka pitäisi meidän mielestämme olla siinä toisessa olossa. Eli se väite, että EU-instituutioissa saattaisi ilmetä lahjontaa. Ja tämä on niin uskomaton syytös, että minun täytyy vaatia kollega Ferniä joko esittämään todisteita tästä pöydälle tai sitten äänestämään tätä toista osaa vastaan, niin kuin myöskin kolmatta osaa vastaan. Eli tästä tulee kyllä julkisuuspolitiikka, jos näin painavia kysymyksiä löydetään tekstistä ilman, että olisi neuvoteltu tästä, eli tästä tulisi Pontius Pilatuksen tilanne, eli Menettelymme oli aina hyvin kollegiaalista, mutta tässä kohdin minä näen vakavan ongelman ja minä pyydän, että valiokunta äänestää kompromissin osia kaksi ja kolme vastaan ja hyväksyy vain ykkösosan. No niin, edustaja Svoboda. Herra puheenjohtaja, tämä perustuu tarkistukseen, joka löytyy tästä nivaskasta, joten ei tämä ihan uusi viesti ole. Mutta ehdottaisin seuraavaa, herra puheenjohtaja. Tämä ensimmäinen kappale, siitä voitaisiin äänestää ilman tätä virkettä, ja sitten äänestetään tästä uudesta virkeestä, kuten kollega Possel totesi, tämä ei kuulu tähän sopimukseen, ja sitten äänestetään vielä toisesta osasta, niin eiköhän silloin ole hoidettu kaikki kuntoon. Kiitos. Ihan niin kuin äänestysluettelossa on ennakoitu, kahdessa osassa piti äänestää kolmessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta. Vasta. No mitäs tapahtuu minun suunnilliselle tarkistukselleni? Tyhjää. Ensimmäinen osa puolesta. Toinen osa puolesta. Vastaan. Hyvä. Toinen osa koneäänestyksenä, kun ei tullut selväksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Viisi jättää äänestämättä. 33-28 hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjä, sanoisin hylätty. No niin. Seuraavaksi 24. Puolesta. Vastaan. tyhjä hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan Mm, ei ole selvää mielestäni. Haluaisin tarkistuttaa koneäänestyksenä numero 25 äänestys alkaa. kuusi korttia paikallaan, mutta vain osa äänestää. Äänestys päättyy 33-29 hyväksytty. 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sanoisin hylätty. En ole ihan varma, mutta vaikutti hylätyltä. Kompromissi. No, hyvä. 29 äänestys alkaa. Neljä ei äänestä. Suljemme äänestyksen. 35, 27, 1. Hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi kolme. Ei anteeksi, 32 puheenjohtaja korjaa. 32 nyt puolesta vastaan. Ei kun ei. Tarkistus 32. Ei tullut selväksi. Koneäänestyksenä nyt se alkaa. 32. Äänestys on auki. Äänestys päättyy. 44 vastaan 19 puolesta ihan selvästi hylätty. Kompromissi kolme äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kompromissi 45, siis 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 6 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Ei ole kovin selvää. Äänestämme toisesta osasta kompromississa kuusi koneellisesti. äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy 30 hyväksytty. Sitten kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 53. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Ei ole selvää. Toinen osa, 53, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 49.15. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 14 tarkistus 56 kolmessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää ei tullut selväksi. Äänestämme ensimmäisestä osasta 56. Koneellisesti äänestys alkaa. Suljemme. 39 28 hyväksytty. Toinen osa 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen, kolmas osa puolesta vastaan, mutta hyväksytyltä vaikuttaa. Eikö? Me tarkistamme koneellisesti kolmas osa. Kolmas osa koneäänestyksenä, tarkistus 56. Äänestys päättyy. Enemmän korttia kuin on äänestäjiä. Ja jälleen 38-27. Hyväksytty. 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää sanoisin hylätty tämä. 67 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 68 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 69 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi 73 puolesta vastaan. Tyhjää, sanoisin hylätty. Tarkistamme koneellisesti tarkistuksen 73 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 38-27 hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten seuraavaksi tarkistus 83. Suullinen tarkistus, eikö? Ei, ei siinä mitään. Tässä on väärin merkitty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää, sanoisin hylätty. Seuraavaksi 88. Ai haluatte tarkistuttaa tarkistuksen, suullinen tarkistus 1. Äänestys alkaa koneäänestyksenä. Seitsemänkymmentä korttia paikallaan, mutta vain 60 äänestää. Äänestys on auki. Mutta yhdeksän kollega, jotka eivät, no nyt seitsemän, jotka eivät äänestä. Kortti paikallaan kyllä. Äänestys päättyy. No, kuusi jätti äänestämättä. 35-28 hyväksytty ja nyt sitten tarkistus 12, siis kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 92 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatossa kappale A, tarkistus 2, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää ei tullut selväksi. Äänestys alkaa nelosesta. Tarkistus neljä. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 31, 33 hylätty. 5. Puolesta vastaan. Ei tästäkään oikein selvä tulos, paremminkin ehkä hylätty. Ai hylättykö? No selvä. Ai siis jo ovat äänestämässä, no suljetaan. Äänestys päättyy Siis koneäänestystarkistuksesta viisi, koska en tässä nyt ihan seurannut kehityskulkua. Edelleen. 15.49 hylätty. Tarkistus 6 puolesta. Vasta. Tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten se äänestämme tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneellisena Sì, chiudi. Va bene, 62 favori. 62 puolesta, 2 vasta, 3 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Allora. Eli. Allora, qualche... No niin, muutama tieto seuraavista äänestyksistä. Meidän täytyy toimittaa äänestys ensinnäkin sopimuksesta Turkmenistanin kanssa. Päätöslauselma, äh, siis ensin tämä sopimus ja sitten päätöslauselma esittyy Äänestyksen päätteeksi äänestämme tästä esityksestä, joka Hautala on tehnyt, niin että esitämme täysistunnolla, että tällä hetkellä äänestys lykättäisiin johtopäätöksistä sopimuksesta ja odotetaan, että meidän valiokuntamme on tehnyt niin matkan ensi toukokuussa. Tässä korostan sitä, että tämä olisi vain suositus siinä, miten poliittisesti arvioidaan tätä sitten kun sitä otetaan puheenjohtajakokouksessa ja budjettikokouksessa käsitellään esityslistaa asianomaista täysistuntoa varten. Eli nyt toimitamme äänestyksen sopimusjohtopäätöksistä. Teillä on äänestysluettelo. Siellä on neljä identtistä. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, sanoisin hylätty. Sitten seuraavaksi koneellisesti Tämä suositus, äänestys alkaa. Adesso, adesso si vota questo adesso passiamo, passiamo direttamente a Aspettiamo un attimino che... Sì, sì. Qui eh, devo aspettare perché ci sono... Täytyy odotella, koska tässä on 69 korttia paikallaan, mutta, mutta vain 61 äänestänyt. Which one, sorry? Puheenjohtaja, mistä me äänestämme nyt? Kummasta? Tando la... Äänestämme Nikolain suosituksesta liittyen sopimuksen laatimiseen. Vielä kahdeksan vajaa. Nyt vähän vähemmän. Seitsemän nyt suljemme äänestyksen. 51.92. Onnittelut hyväksytty. No niin, ja nyt seuraavaksi äänestämme päätöslauselmaesityksestä.

24, koneäänestys, äänestys alkaa. Äänestämme tarkistuksesta 24. Äänestys päättyy 24. 35, 32 hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 9 34 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.

ei 38 ja 9 ovat identtisesti eli yhdessä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 44 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 45 ja 6 identtiset. Äänestetään yhdessä hänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47, 8, hypätään yli, 49 puolesta vastaan. Ei tullut selväksi. Olen pahoillani mutta äänestämme koneellisesti tarkistuksesta 49. Äänestys alkaa. Puuttuu vain kaksi ääntä nyt tällä kertaa. Päätämme äänestyksen 36, 26 hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 70 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 81 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 83 puolesta vastaan ei tullut selväksi koneäänestys tarkistuksesta 83 äänestys alkaa Äänestys päättyy. 40, 28 hyväksytty. 85 puolesta vastaan. Ei tämäkään tullut selväksi. Jos ette kättä nosta, äänestys alkaa tarkistuksesta 85. Olen pahoillani, että tässä aikaa kuluu, mutta jos ette nosta kättä kunnolla, niin en tiedä, minkä puolesta äänestätte. 70 korttia, mutta kolme eivät äänestä. 40-27. Siis ei todellakaan nosta kättä ylös. Selvällä enemmistöllä no hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 89 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 90 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi seitsemän kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, sanoisin hyväksytty kompromissi kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kompromissi yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten 111 puolesta, 110 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 129 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 130 ja 131 identtiset, eli äänestämä niistä yhdessä, äänet puolesta, vastaan. Ei käy nyt selväksi. Koneäänestys tarkistuksesta 131 ja 131 äänestys alkaa. Kol- kolme jälleen jättää äänestämättä. No nyt kaksi jättää äänestämättä. Äänestys päättyy. 40-27 selvä enemmistö. Bulgarilainen enemmistö sanoo puheenjohtaja, mutta sanoi, että ei enää voi sanoa näin. Eli 132 puolesta vastaan, tyhjää. 133 puolesta vastaan, tyhjää, sanoisin hylätty. Ai eikö? Tarkistamme koneellisesti 133 äänestys alkaa. Jälleen kolme, Kuka ei äänestä? Äänestys päättyy kuitenkin 39-28 hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että sama enemmistö kuin äskenkin 100, siis hyväksytystä 35 puolesta. Vastaan tyhjää. Sanoisin hylät 136. Haluatte tarkistuttaa siis? Ei. 136. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 144 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 145 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 146 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytystä. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 152 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 153 puolesta, 154 ja 155 ovat identtiset, niistä äänestetään yhdessä äänet puolesta. Ja vastaan, tyhjää, hylätty. 156 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 157 äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 158 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 158 puolesta vastaan, tyhjää, sanoisin, hylätty, mutta en ole varma. 159 koneäänestys alkaa. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 39, 28 hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 161 160. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 39-28. Kädet nousevat eri tavalla, mutta kuitenkin sama tulos hyväksytty. 161 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi, kaksi ja kolme identtiset äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ne viisi ja kuusi yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää sanoisin hyväksytty. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksitoista Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmetoista Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljätoista Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 20, 20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 23 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus edustaja Hautalalta ja Kil Nilsenilta 35 äänet puolesta vastaan hylätty. Haluatteko tarkistuttaa koneellisesti? Äänestys alkaa 35. Ecco. No niin. Äänestys päättyy. Viisikymmentä vastaan, 17 puolesta. Niin olkaa hyvä, äänestys päättyy. Sanokaa, mitä haluatte. No, yes, Chairman, I just wanted to... Niin, herra puheenjohtaja, haluaisin vain muistuttaa kollegoita tästä viimeisimmästä tarkistuksen versiosta. Sitä kollega Brock tarkensi. Ja minun mielestäni tämä teksti tässä äänestysluettelossa ei ole oikea, joten en tiedä, mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Haluatteko, että luen tämän tarkistetun ehdotuksen? To postpone the consent procedure on the partnership and cooperation agreement in the plenary to after the visit of the AFET delegation to Turkmenistan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 tämän korjatun paikkansa pitävän tekstin. Bene, niin, si. Selvä. Eli tämä on tämä lisäys ennen kesäkuun täysistuntoa. Tämä teksti, joka on äänestysluettelossa, ja siihen tulee lisäksi vielä tämä ajallinen määrä, Nicolae, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, așa cum a citit doamna uh, Hautala... Kiitos, herra puheenjohtaja. Se, mitä rouva Hautala lukki, on myös äänestysluettelossa. Toisin sanoen, poliittiset ryhmät ovat tämän nähneet. Bene, allora possiamo... No niin, voimme suorittaa loppuäänestyksen. Koko mietinnöstä äänestys alkaa. Stiamo votando il voto. Äänest, tämä loppuäänestys siis, Atkins. Tästäkö te haluatte jotain sanoa? Äänestys päät, keskeytetään. Sorry, as a result... Anteeksi, herra puheenjohtaja. Me haluaisimme, että tästä äänestetään uudestaan, koska me emme äänestäneet äsken tästä korjatusta tekstistä. No, sopii. No, no. Eh, niin, tässä todettiin, että teksti joka oli äänestysluettelossa, sai hautalalta täsmennyksen, eli sinne tuli ajallinen takaraja kesäkuuhun mennessä, ja äänestäjät tiesivät sen kuulemma. Ei tässä oikeastaan mitään muutosta tullut siis. Qualche altro intervento? Vielä joku haluaa puhua. Brock. Was uns vorlag, beinhaltete nicht die se, mikä meidän edessämme oli, niin siinä ei ollut tätä määräaikaa. Minä en kannattanut sitä, niin kuin se on eh, kirjoitettu, se olisi voitu ymmärtää väärin, mutta jos siinä on eh, määräaika, eli me voimme lähettää valtuuskunnan ja sitten sillä ei olisi mitään merkitystä minun mielestäni, jos me lähetämme valtuuskunnan ja sitten äm, ehm, käsittelemistä sen jälkeen täysistunnossa vaikka kesäkuussa, niin silloin meillä on aikaa keskustella valtuuskunnan kanssa. Ja jos me nyt hyväksymme tämän, niin silloin se merkitsee sitä, että me suhtaudumme myönteisesti ja suhtaudumme rakentavalla tavalla, ja minä uskon, että tämä kompromissi on reilu tässä mielessä. Eli edustaja Brock, edustajanne on, että äänestämme uudelleen tarkistuksesta, mukaan lukien tämä ajallinen määrä. Siis niin, että määräaika mukana. No hyvä, jos se sopii teille, että tällainen lisäys, täsmennys tehdään, niin äänestämme uudelleen. Tarkistus 35, niin kuin se on tässä muotoiltu, mutta että niitä sinne lisätään vielä ennen kesäkuun täysistuntoa. Eli äänestämme nyt koneellisesti 35. sono ancora parecchi colleghi che non hanno... Aika monta vielä on jättänyt äänestämättä. Kortit kyllä paikallaan ovat, mutta... Se on votin... Täällä on liberaalissa yksi ääni liikaa. No, otetaan se lopussa pois sitten. Suljetaan äänestys. No niin, 36, 32 ja yksi tyhjä ääni. Ja sitten koneellisesti loppuäänestys. Äänestys alkaa. mancano ancora dei... Vielä on muut, muutama kollega vajaa, mutta äänest suljetaan kuitenkin nyt. Kun 59 puolesta kolme vastaan tyhjään ja ei, onnittelut esittelijällä hyväksyttiin. Sitten viimeinen äänestys. Kinga Gaalin ja Barbara Lochbielerin esitys. Äänet puolesta. Siis koneellisesti ilmeisesti ja äänestys alkaa. me compreso. Eh. No, dunque, vediamo. Eh. Ei. Eh, no, nove persone che... Yhdeksän ei äänestä. Suljemme äänestyksen. 56 favorevoli. 56 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä ääni. Onnittelut esittelijättärille. Ja muistakaa ottaa kortit mukaan, äänestys päättyy nyt.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 Bene, colleghi, per favore, vogliate prendere posto. Hyvät kollegat, istutukaa toki paikoillenne. Meillä ei ole hirveän paljon aikaa. Tässä on kuitenkin muutama esityslistan kohta vielä käsittelemättä, joten pyydän, että istuudutte paikoillenne ja jos sitten teidän pitää lähteä salista, niin lähtekääpä nopeasti ja annetaan muille mahdollisuus jatkaa esityslistan käsittelyä. Kiitoksia kaikille siitä. Ja kaikkien jäsenten nimissä haluaisin toivottaa tervetulleeksi ulkoasiaministeri Martonin. Tehän tiedätte, että ulkoasiain valiokunta on saanut hyvin mielenkiintoisen tehtäväkentän hoitaakseen, ja te myöskin käsittelette sitä. Ja me teemme teidän kanssanne yhteistyötä, joten viime aikoina olette liittyneet NATOon ja EUhun ja Lissabonin sopimuksen myötä Myöskin ulkoasiain valiokunnan tehtävänä on käydä teidän kanssanne säännöllistä vuoropuhelua ulkopolitiikan alan kysymyksistä. Ja me tulemme teidän kanssanne pitämään säännöllisesti yhteyttä samoin kuin korkean edustajan kanssa. Ja on tärkeää, että voit myöskin kertoa laajentumispolitiikasta ja oman politiikkanne alasta, kun te olette sitä vastusta ja voitte kertoa meille Kroatian liittymisneuvotteluista. Me olemme juuri hyväksyneet päätöslauselmaesityksen sitä koskien ja siksi olisikin mielenkiintoista kuulla teidän kantanne ja kuulla, että mikä tunnelma neuvostossa on laajentumisen suhteen ja miten neuvosto tulee reagoimaan. Ja sitten jos ajatellaan Albania, täällä oli vielä herra Tanok pyytänyt puheenvuoroa kuitenkin. Niin, minä kyllä pyytäisin hiljaisuutta tällä salissa, jotta kuulisimme, mitä ministerillä on sanottavana. Minuto, eh, spero che quando parler... No, minähän pyysin jo, että ollaan hiljaa salissa. Ja minä toivon, että näin todellakin toimitaan, kun ministeri alkaa puhua herra Posselt. Köszönöm szépen elnök úr. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Alkuun haluaisin onnitella teitä tästä juuri hetki sitten tehdystä päätöks, päätöksestä, koska se tulee helpottamaan omaa työtäni huomattavassa määrin. Sillä näyttääkin siltä, että tämän asian suhteen vallitsee laaja yhteisymmärrys sen suhteen, mitä päätöslauselmassa ne sanotaan ja mitä puheenjohtaja valtio on mieltä. Viittaan tässä Kroatian mahdollisen jäsenyyteen. Sehän on yksi puheenjohtajuuskautemme päätavoitteista – sitä olemme useampaan otteeseen korostaneet. Tämä on yksi prioriteetti, eli me haluamme saattaa neuvottelut päätökseen puheenjohtoskautemme loppuun mennessä. Allekirjoitus on eri asia, sillä liittymisasiakirjojen allekirjoittaminen voitaisiin hoitaa Puolan PJ-kauden aikana. eli ennen vuoden loppua. Haluaisin siis kiittää tästä päätöslauselman tekstistä. Minun mielestäni tämä luo erinomaisen pohjan tulevien kuukausien työskentelyllemme, ei ainoastaan tämän aiheen suhteen, vaan muutenkin, eli parlamentin ja neuvoston yhteistyön tehostamiseksi. Kuten olemme useampaan otteeseen todenneet, niin Valtio Unkari haluaa toimia parlamentin kannalta eh, ystävällisellä tavalla ja me yritämme tehdä kaikkemme, jotta suhteemme olisi hyvät myöskin laajentumisasioista keskusteltaessa. On tietenkin selvää, että ei ainoastaan puheenjohtajavaltio toimi parlamentin kannalta miellyttävällä tavalla, vaan että tekin toimitte meidän kannaltamme miellyttävällä tavalla. Ja sekä puheenjohtajavaltio että Euroopan parlamentti pyrkivät puoltamaan yhteen hiileen laajentumisasioiden tiimolta. Ja tästäpä syystä onkin tärkeää huomioida, että te olette hyväksyneet tämän päätöslausuman tekstin. Me toki tiedämme, että jo vuosien ajan Euroopan parlamentti on tarkkaan seurannut laajentumiskysymyksiä. Ja parlamentti on aina edustanut selkeästi sitä kantaa, että laajentumisen liittyen on vaalittava avoimuutta jo alun alkaen. Tätä avoimuuden periaatetta on korostettu perustamissopimuksessa ja kuluneen 50 vuoden aikana tämä unelma on täyttynyt ja toteutunut askel askeleelta. On tietenkin selvää, että tämä prosessi ei ole vielä saavuttanut päätöspistettään. Tämä prosessi tulee jatkumaan, mutta varmaankin voimme kaikki olla samaa mieltä siitä, että ehkäpä näkemykset poikkeavat, kun puhumme yksityiskohdista, mutta mitä tulee perusajatuksiin, niin varmaankin olemme kaikki samaa mieltä siitä, että Euroopan integraatio Rooman sopimusten hengen mukaisesti tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi antaa uusille jäsenvaltioille mahdollisuuden liittyä Euroopan unioniin. Yksi huomio puheenjohtaja kolmikkoon. Me olemme tehneet yhdessä hyvää työtä Espanja ja Belgian kohdalta voidaan sanoa, että työtä on tehty hyvin. Me nyt olemme päättämässä tämän trion puolentoista vuoden työ rupeamaa. Ja mielestäni oli tärkeää, että joulukuun lopussa onnistuimme Belgian peikauden päätteeksi – yhdessä Kroatian kanssa sulkemaan kolme neuvottelulukua. Ja olen vakuuttunut, että nyt viesti on kirkkaana mielessämme, eli että Kroatian jäsenyys on viittavaille valmis. Me toivomme laajentumisen olevan ennakoitava prosessi, mutta vaalien tiettyjä ehtoja, ne on pidettävä aina mielessä laajentumisesta puhuttaessa. Kun katsotte joulukuun neuvoston päätelmiä, niin nämä tavoitteet vahvistettiin. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on yksinkertainen tehtävä edessämme. Meidän tulee panna täytäntöön päätelmät toimittava siltä pohjalta ja kun katsotaan jäsenyysneuvotteluja, niin Kroatian osalta neuvottelut ovat päättymäisillään. Kaikki varmaankin vielä muistavat ne keskustelut, joita käytiin aikanaan siitä, että pitäisikö syventämisestä puhua vaiko laajentumisesta, eli että mikä on se kaiken tärkein, kaikkein tärkein tehtävä. Me totesimme, että laajentuminen ja integraation syventäminen eivät sulje toisiaan pois, päinvastoin ne täydentävät toisiaan ja lisättäköön siihen, että kun katsotaan hiukan taaksepäin, niin voitte havaita, että Eurooppaa rakennettaessa kaikkien laajentumisien osalta – on ollut havaittavissa myöskin integraation syvenemistä. Ja tämä pätee myöskin tälläkin kertaa. Työ on alkanut. Nyt olemme saaneet Lissabonin sopimuksen valmiiksi ja hyväksyttyä ja Euroopan integraatioprosessi on saavuttanut tärkeän vaiheen. Tämä ei liity vain ainoastaan laajentumiseen, vaan siihen, että nyt olisi tehtävä laadullisesti korkeatasoisia päätöksiä. Ja voidaan sanoa, että laajentuminen ei ole mikään eristäytynyt ulkoisen politiikan ulottuvuus, vaan me haluamme, että mahdollisimman monilla on mahdollisuus liittyä Euroopan unionin jäseneksi ja katsoa, minkälaisia ehtoja siihen liittyy. Mielestäni laajentuminen on Euroopan unionin keskeisimpiä intressejä. Me puhumme taloudesta, kasvusta, työpaikkojen luomisesta ja kestävästä kasvusta, energiatoimitusvarmuudesta, Varmaankin pitäisi tästäkin käydä ilmi, että nämä kaikki aiheet liittyvät läheisesti laajentumiseen. Eli silloin kun puhumme laajentumisesta, niin silloin me samalla pyrimme saavuttamaan myöskin muita aikaisemmin asettamia tavoitteita. Toivoisimme, että jäsenehdokkaiden edustajat voisivat epävirallisella tasolla osallistua tiettyihin kokouksiin. Minä uskon, että siitä olisi hyötyä kaikille, koska voimme ilmoittaa, että kyseisiä maita me pidämme mahdollisina uusina jäsenvaltioina ja että heidän näkemyksillä on meidän näkökulmastamme katsottuna tärkeä merkitys. Ja me haluamme keskusteluissa kuulla myöskin näiden ehdokasmaiden edustajien kommentteja. En halua nyt puhua vain ainoastaan laajentumisasioista, mutta tämä juuri hyväksymänne päätöslauselmaesitys osoittaa, että kyse ei ole vain ainoastaan Kroatiasta, vaan sitä poliittisesta viestistä, joka välitetään muille ehdokasmaille niille, jotka odottavat mahdollisuutta liittyä Euroopan unionin jäsenvaltioksi tuonempana. Olemme toki tietoisia siitä, että prosessiin liittyy moniakin ongelmia, mutta viestin pitäisi säilyä selkeänä. Eli että prosessi etenee. En nyt puhu tässä siitä, kuinka nopeasti tässä edetään, sillä me emme tiedä, mitä jäsen ehdokas valtiot ovat asiasta mieltä, mutta me kuitenkin tarjoamme kaikille mahdollisuuden liittyä tähän prosessiin, joka tulee jatkumaan, koska se on kaikkien asianosaisten intressien mukaista. Mielestäni Kroatian jäsenyyteen liittyy toinenkin ulottuvuus. Kuten sanoin, tärkeää on olla avoin muita maita kohtaan, mutta toinen tärkeä seikka on se, että Kroatian jäsenyys lisää mahdollisuutta tehostaa alueellista yhteistyötä Balkanin alueella. Länsi-Balkani on tärkeä EUn kannalta ja alueellisen yhteistyön kannalta on tärkeää vaalia eurooppalaista jäsenyysulottuvuutta. Eli sen pitäisi olla realistinen ja minä uskon, että juuri tämä mahdollisuus antaa pontta Balkanin alueen yhteistyölle. Ja vielä kerran toteaisin, että tästä on hyötyä koko Euroopalle. Enhän minä ole tässä nyt puhunut vain ja ainoastaan Kroatiasta, mutta mitä tulee muihin ehdokasvaltioihin, uskoakseni me kaikki olemme tietoisia siitä, että Turkista on puhuttu paljon, minkälaiset jäsenyysmahdollisuudet sillä on. Jotkut ovat sitä mieltä, että tämä on globaali strateginen asia – Useampaan otteeseen on todettu, että EUn integraatio, erityisesti EUn tulevaisuutta tarkasteltaessa Turkin jäsenyys on keskeisellä sijalla. Eli meidän täytyy katsoa, miten muovaamme yhteistyötä tärkeiden maiden, kuten Turkin kanssa. Ei ole mikään salaisuus sanoa, että me kuulumme niiden valtioiden joukkoon, joilla on selkeä kanta tästä aihe. Eli Turkkilla on paikkansa Euroopan unionissa. Ja EUn merkitys kasvaa, kasvaisi kansainvälisellä näyttämöllä Turkin jäsenyyden myötä, mutta kyllähän tähän prosessiin ongelmiakin liittyy. meidän tulisi keskittyä erityisesti siihen, mitä voimme tehdä nyt meidän PI-kautemme aikana. Tiedän, että kyse on hyvinkin arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä, mutta uskomme kuitenkin, että jos aloitamme neuvotteluja, niin kyllä neuvottelulukujen käsittelyn pitäisi myöskin edetä. Me olemme nimittäin tietoisia siitä, että lukujen avaaminen ei li- riipu ainoastaan puheenjohtajavaltion näkemyksestä, vaan siitä, että tämä on ainakin meidän tavoitteemme, siihen me pyrimme. Islanti toki on toinen kysymys, koska Islantihan on kuulunut jo pitkän aikaan Euroopan talousalueeseen – se on varakas maa, onnekas maa, Schengenin kuuluva maa ja herääkin kysymys, että mitä ongelmia voisikaan olla Islannin jäsenyyden tiellä. Paraikaa tämä screening-prosessi etenee sutjakkaasti ja tuloksia jäädään odottamaan ja kunhan nämä screening-tulokset ovat pöydällä, niin voimme sopia neuvotteluiden ensimmäisen kierroksen aloittamisesta ehkäpä Unkarin PJ-kauden lopussa. Sen jälkeen täytyy puuttua hankalampiinkin kysymyksiin ja yrittää löytää niihin toimivia ratkaisuja. Arvoisa puheenjohtaja, En halua lähteä tässä erittelemään yksityiskohtia muiden ehdokasvaltioiden osalta. Me tiedämme, mitä ongelmia niihin liittyy, ja me tiedämme myöskin, mitkä tekijät hidastavat prosessia näiden maiden osalta. Jos katsotaan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tilannetta tässä laajentumisyhteydessä, niin meidän Mielestämme olisi tärkeää rohkaista osapuolia ratkaisemaan nimiongelman ja kunhan tämä ja kunhan tämä ratkaisu on saatu aikaiseksi, niin silloin ei ole mitään esteitä lähteä aloittamaan neuvotteluja. Ja Montenegrokin halutaan mukaan tähän prosessiin, erityisesti kun otetaan huomioon viimeaikaisin neuvoston päätös Toki silläkin on esteitä ylitettävänä, mutta me haluamme joka tapauksessa aloittaa neuvottelut. Mielestäni tämä prosessi pitää sisällään tulen arkojakin kysymyksiä, erityisesti kun katsotaan viimeaikaisia Albanian tapahtumia, on selvää, että teitäkin tämä asia kiinnostaa, vaikkakaan se ei liity suoraan laajentumiskysymyksiin, mutta me tiedämme, että kaikki tekijät liittyvät toisiinsa ja tästäpä syystä meidän on tarkkaan seurattava tilanteen kehittymistä alueella. En usko, että puheenjohtajan valtion tehtävänä on tässä suhteessa ottaa mitä lopallista kantaa, vaan sanoa tai rohkaista poliittiseen keskustelun osallistuvia tahoja toimimaan siten, että he pääsivät, pääsivät yhteisymmärrykseen lähestymistavasta. Eli toimimaan siten, että heillä olisi mahdollisuus siirtyä integraation ja jäsenyyden suuntaan. Ulkosuhdehallinto ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Tänäänkin järjestetään aiheeseen liittyvä tärkeä tapaaminen ja kun puhumme asianosasten välisestä yhteistyöstä, niin samalla meidän tulisi korostaa, että hehän loppujen lopuksi vastaavat ongelmien ratkaisemisesta. Me vain pyrimme helpottamaan tätä työtä, sen enempää me emme varmaankaan voi tehdä. Eli voin vain toistaa jo sanomaani, että parlamentti varmaankin tukee tätä laajentumis- ajattelua ja me tulemme tekemään kaikkemme, jotta prosessi etenee. Ja meillä on myöskin selkeä tavoite. Kaikkien jäsenehdokkaiden osalta haluaisimme päästä eteenpäin. Ne eivät ole välttämättä samantapaisia edistysaskeleita, jos viittaan tässä nyt Serbian tilanteeseen – ihan lähipäivinä Serbian on vastattava komission esittämiin kysymyksiin, jotta komissio taas voi esittää oman lausumansa Serbian tilanteesta. En viittaa tässä nyt muihin ehdokasvaltioihin sen kummemmin, mutta sanoisin, että jokaisen tapauksen osalta me toivoisimme edistystä saavutettavan. Me haluamme toimia avoimesti ja haluan välittää tämän viestin, että ehtoja on, mutta jos ehdot täyttyvät, niin silloin teillä on mahdollisuus liittyä Euroopan unionin jäseneksi. Eihän liittymisprosessi pääty tähän tai laajentuminen puu, per, puutu, pysähty tähän, vaan meidän tulisi katsoa tätä erilaisena mahdollisuutena lisätä eurooppalaista yhteenkuuluvuutta. Kiitoksia. Jaamo. Kiitos, herra ministeri. Seuraavaksi keskustelu. Olemme sen myöhässä, koska 16.45 meidän täytyy No niin kello 7 täytyy lopetella, koska ministerillä on muita sitoumuksia ja myös komission jäsen on tulossa. Täällä on lukuisa määrä kollegoja, jotka ovat pyytäneet puheenvuoron. Joudun, kuten valitettavasti on jo käytäntö ollut rajoittava puheajan pelkästään yhteen minuuttiin per puheenvuoro. Edustaja Salafrankkaa. Kiitoksia, kiitoksia herra puheenjohtaja. Tervetuloa herra ministeri. Te totesitte, että haluatte olla Euroopan parlamentin ystävä, mutta ystävä yleensä on sellainen, joka sanoo joka päivä, että minä rakastan sinua. Siksi ryhmäni nimissä minä sanon, kansanpuolen ryhmä, minä olen täällä muuten, että me tuemme teitä ja toivotamme menestystä teidän Unkarin kaudellanne. Yleinen huomio liittyen myös Svobodan mietintö Kroatiasta, että ole sitä mieltä, että on tiettyä väsymystä jo laajentumisessa jossain vaiheessa, kun on talouskriisikin päällä, niin tämä on ikään kuin myytti, että tässä kun omia ongelmia tässä katsoo omaan napaansa enemmänkin, niin ministeri, eikö tässä ole jonkunlainen korjausongelma? jos ja Lissabonin myötäkin, että tässä oikeastaan tietenkin laajentumiselta se on hyvin rajoitettua, mutta kun me olemme nyt Tunisesta saaneet kompromissipäätöslauselman, niin kun me käymme myös korkean edustajan että saataisiin työryhmä, joka arvioisi tätä demokratiaan siirtymistä myös Tunisiassa. Kiitoksia edustaja Salafranca. Pitäydytte tavallisen tapaan lyhykäisyyteen. Severin minuutti. Uh, Kiitos herra puheenjohtaja. Ministeri Marttoni, niin minä olen täällä, olemme jo pitkään tunteneet toisemme. Olen aina osoittanut kunnioitusta teille ja myötätön, että, että olette Kolosvarissa syntynyt. Siis minulle romanilaisena sovinistille on hyvä, että meidän unkaraisemme ovat parhaat unkarilaiset. Toisin sanoen, no, mutta vakavammin puhuen. Olisin iloinen siitä, että kun te tänään totesitte, miten tärkeä laitominen on, minä todella toivon, että puheenjohtajavaltio Unkari myös saa meidät pääsemään eroon tästä ennakkoluulosta, että laajentuminen on vain taakka huonoksi asiaksi vain. Jotkut on hyväksytty ennen kuin olet valmiitakaan. Toivottavasti saatte tämän aikaan puheenjohtajavaltion puolelta. Toiseksi todettakoon vain, että todellakin meillä on niin kuin valtavasti haaseista, kun ajatellaan strategisia kumppaneitamme Yhdysvaltoja ja Venäjää. Siksi olisi kiva, jos te vastauksissanne kysymyksiimme voisitte myös tarkastella tapaa, jolla puheenjohtajavaltio Unkari lähestyy neuvotteluja meidän venäläisten kanssa, koska tänään nimittäin me keskustelimme Venäjän edustajan kanssa kumppanuussopimuksesta, kun se on niin tärkeä asia meille. Kiitos. Grazie. Kiitos edustaja Severin. Puheenvuoron saa edustaja Katsin. Serbia esittelijä minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mister. I would like to minä haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi liberaaliryhmän puolesta. Toivotan teille menestystä kaudellenne. Mutta kuten että teillä on omat painopisteenne ohjelmanne, mutta elämä jatkuu omaa rataansa. Tiranan tapahtumat yllättivät kaikki. Ja nyt on totuuden hetki koittanut meidän täytyy myös osoittaa meidän operatiivisen kykymme. Ymmärrän toki, että se oli yllätys myös puheenjohtajavaltiolle, mutta mielestäni tämä on nyt oikea aika ja oikea paikka ottaa esille nämä hankalat asiat. Me olemme kovasti uurastaneet vakuuttaaksemme pääministerin ja tilannan oppositiojohtajankin, että olisivat vilpittömämpiä, kypsempiä, sanoisin Severinin kommentti ilman mikrofonia. Mutta valitettavasti harvoin näin on. Haluaisin kuulla teidän käsityksenne tapahtumista. Mitä ennakoitte tulevan? Kiitos edustaja Katsin, edustaja Brandner, minuutti. Yes, thank you very much. I have just... Kiitoksia. Vain kaksi pikasta kysymystä liittyen siihen, mitä totesitte Albaniasta. Voisitko yksityiskohtaisemmin kertoa suunnitelmistanne? Totta kai näiden täytyy elää yhdessä. Etyj on antanut myös tietoja myönteisestä merkeistä vaaleista. Voisitko hiukan yksityiskohtaisemmin kertoa aikomuksistanne? Toiseksi myös kollegani Ulrikkenin puolesta, joka joutui lähtemään valitettavasti Kosovosta. Aiotteko aloittaa viisumikeskustelut Kosovon kanssa? Grazie. Kiitos edustaja Brantner, Seuraavaksi puheenvuoron saa Atkins, konservatorimestari. Chairman, um... Puheenjohtaja, pikainen kysymys. Minä olen juuri palannut lähi vaikealta alueelta. Mielestäni se, mitä te voisitte tehdä kuuden kuukauden aikana, ministeri, on miettiä tapaa, jolla varoja käytetään kvartetin nimissä parhaissa sviiteissä, Jerusalemin parhaissa hotelleissa. Me olemme maksajia eikä pelureita siinä. Mitä tahansa tehdäänkin siellä, mistä tahansa puhutaan, niin huomataan, että kaikki ovat kyllä samaa mieltä, että kvartetti on rahan tuhlausta, ei se saa oikeastaan mitään aikaan. Ja neuvoston puheenjohtaja varmasti voi sitten muu, jotain huonompaakin tehdä kuin katsoa, miten meidän varamme, vaalipiiriemme rahat käytetään. Saavutetaanko niillä yhtään mitään? varsinkaan Mr. Blair. Grazie. Kiitos. Edustaja Atkins. Seuraavaksi Huntis, Albania esittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Koska meillä on vain vähän aikaa, niin en haluaisi tässä käyttää aikaa, vaan haluaisin, enkä pyydä selvittämään ministeriä tätä laajentumista, mutta haluaisin Albanian kohdalla vain ilmaista sen, että me olemme pahoillamme siitä, että ihmisiä on kuollut tai loukkaantunut Albaniassa. Meidän pitää vaatia siellä oikeuslaitosta ja pitää käsitellä myöskin näitä tapahtumia niin, että vastuualaiset joutuvat siitä vastuuseen. Ja hyvät kollegat, nämä tapahtumat eivät oikeastaan tulleet kovin odottamattomasti, eh, vaan jo puolentoista vuoden ajan poliittinen tilanne on ollut eh, kriittinen. Ja te tiedätte, että korruptio ja lahjonta olivat eh, syinä näihin. Ja parlamentin päätöslauselmassa puhuttiin asiasta, mutta puhuttiin siitä myöskin, että tilanne on levinnyt niin laajalle, että sitä ei pystytä hallitsemaan. Me emme voi jäädä toimimatta. Ehkä meidän pitäisi parlamentissa keskustella siitä, että järjestetään ylimääräinen kokous, mutta onko teillä todellakin sellainen mielikuva, että Euroopan unioni voisi puuttua asiaan? Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi olla varovaisia, meidän pitää antaa tukea niin, että Albanian poliittiset voivat, voimat voivat ratkaista ongelmat itse. Kiitoksia. Edustaja Huntis Kukan. Hän on Kakos-Euroopan valtuuskunnan puheenjohtaja, mutta vain hänkin saa minuutin. Kiitos herra puheenjohtaja. Lämpimästi tervetuloa ministeri Marttoni. Onnittelut painopisteistänne kaudella. Ne mielestäni ovat oikeassa paikassaan. Arvostan varsinkin laajentumistrategin mukaan ottamista painopisteeksi. Tässä lyhyestä ajassa vain Albaniasta tilanne on kovin vakava, kuten olemme nähneet. Se on aiheuttanut huolta, ei ole siitä, että tilanne jotenkin kohenisi niin, että tunnelin päässä olisi valoa. En edes näe tunnelia, missä sitä valoa voisi olla. Toisin sanoen, nyt tarvitaan kaikilta toimieliltä yksi yhteinen tarmokas viesti, joka osoitettaisiin eri osoitteisiin, mutta ainakin yksi sama viesti, joka vaatii poliittisilta johtajilta Albanissa käyttäytymään niin kuin he nyt ovat Naton jäseniäkin, Euroopan unionikin pyrkivät. Jos me jatkossakin tuemme ja, ja lähetämme viestiä eri kanavia myöden, eri osoitteisiin, niin ei se mitään auta. Se vain pahentaisi tilannetta. Olen tietoinen tästä kyllä, mitä sanon. Meidän täytyy lähettää yksi vahva viesti. Teillä on oma osanne siinä. Kiitos. Grazie, onorevo. Kiitoksia. Kukkan Munjes, minuutti. Kiitos, ministeri. Kiitos, puheenjohtaja te olette esitellyt nyt laitumisen osalta painopisteitä, niin toivottavasti te tulette valiokunta toistekin kertomaan muista näkökohdista. Yhtä tärkeistä nekin ovat ulkosuhteissa Euroopan unionissa. Ne eivät sinä liity laajentumiseen, ja ne ovat kuitenkin mukana myös puheenjohtaja Trion ohjelmassa, mutta tässä teidän kautta ohjelmassa siitä ei ole mitään mainintaa. Esimerkiksi, että me tarvitsemme jatkuvuutta myös 2010 toukokuun latinalaisen Amerikan ja EUn huippukokouksen jäljeltä tai Keski-Amerikan osalta tai tarvitaan pontta neuvotteluihin myös Merkosurissa. Toivottavasti tulee toinen tilaisuus sitten teidän kanssanne puhua näistä painopisteistä. Siis nämä ovat myös puheenjohtajavaltio Trion painopisteitä. Kiitoksia edustaja Munjith. Kunnioitettiin erinomaisesti puheaikaannekin. Schultz minuutti. Herr Minister Martoni. Herra ministeri Martoni, te puhuitte Köpenhaminan kriteerien täyttämisestä eh, näiden tulevien kumppaneiden ja jäsenten kohdalla, mutta miten eh, nykyiset jäsenvaltiot toteuttavat näitä kriteerejä? Ja minusta, jos ajatellaan Unkaria ja sen medialakia, niin minusta tässä on paras mahdollinen esimerkki siitä, miten poiketaan Kööpenhaminan kriteereistä. Me kuulimme täällä mm, tänään aamupäivällä siihovia EU-suurlähettilästä Venäjällä, ja hän vastasi myöskin meidän kysymyksiimme Venäjästä, ja hän sanoi, että meidän pitäisi huolehtia omista vajeistamme, ja hän viittasi myöskin Unkarin medialakin, ja tämän kuulemme myöskin valko ja muilta. Miten te ajattelitte vastata näihin syytteisiin? Kiitoksia, edustaja Schulze. Schöpfin minuutti. Köszönöm a szót, elnök úr. A miniszter úr szeret... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, tervetuloa tänne meidän valiokuntamme kokoukseen. Te viittasitte puheenvuorossanne Turkkiin. Turkki on saamassa yhä vahvempaa asemaa alueeltaan ja tästäpä syystä voidaankin sanoa, että sen rooli korostuu myöskin keskustella suhteen esimerkiksi Iranin, joten mitä olette mieltä tästä Turkin alueellisesta vahvasta asemasta? Kiitoksia, Schöflin. Arlakki, minuutti. Kiitos, puheenjohtaja. Minä erityisesti arvostan teidän kantaanne Turkkiin. Huomaan, että puheenjohtajavaltio Unkari menee siihen suuntaan, että se haluaa vahvistaa laajentumista niin, että voidaan lähentyä suurta naapuriamme. Mutta nyt kysymykseni, mitä teillä on mielessänne niin, että tätä hyvää tahtoa voitaisiin muuttaa konkreettisesti toimiksi Turkin kohdalla teidän kaudella, ne Toiseksi Albaniasta maa haluaa liittyä EU-hun. Mutta juuri on nähty, että Albanian poliisi ampuu mielinosoittajia. Ihmisiä on kuollut. Albanian oikeuslaitoskin rohkaisi tavallaan tähän suuntaan, siis tavallaan sotilaat. Mikä on teidän näkemyksenne tästä? Ja miten te aiotte vahvistaa oikeuslaitosta Albaniassa? Albanialle on annettu jonkin verran avustustakin ja miten poliisi noudattaa eurooppalaisia standardeja. Grazie, onorevole. Kiitoksia, Arlakki. Sitten Lohviler, minuutti. Danke, Herr Kiitoksia, puheenjohtaja. Herra ulkoministeri, minun kysymykseni liittyy EU-Kiina-suhteisiin, vaikka tämä ei olekaan laajentumisaihe, koska muutama päivä sitten ulkosuhdehallinnon korkea edustaja sanoi tiedotusvälineissä, että hän kannattaisi sitä, että asevientikilto Kiinaan poistetaan. Eli on mahdollisuus saada parannusta aikaan silloin, kun Tiamenin uhrien kohdalla saadaan apua aikaan. Minusta tämä on aihe, josta me olemme keskustelleet puolen vuoden ajan. Mikä kanta teillä on? Kiitos edustaja Lohviler. Edustaja Preda, minuutti. Eh, Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Kiitos ministeri alustuksestanne. Olen pannut ilolla merkille, että tässä yksityiskohdassa, asiakirjassa yksityiskohtaisesti puhutaan painopisteistä ja siinä puhutaan myös ensimmäisen luvun avaamisesta Islannin kanssa neuvotteluissa. Mitkä olisivat nämä ensimmäiset luvut, jotka avataan? Haluaisin tietää, missä määrin julkinen mielipide seuraa tätä yksinkertaisemmista kuluvuista aloitetaan vai monimutkaisemmista. Ajatellaan suhteitamme Islantiin. Kiitos. Kiitoksia edustaja Preda. Edustaja Bortskurt, minuutti. Dank u wel, voorzitter. Eh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, täällä minä istun. Niin alustuksessani tai äh, alustuksessani mainitsitte, että Unkari tulee olemaan parlamenttiystävällinen ja että lähikuukausien aikana tullaan avaamaan uusia neuvottelun lukuja, mutta me tiedämme, että tiettyjen osien suhteen on ajaututtu pattitilanteeseen. Ja nyt herääkin kysymys siitä, että miten aiotte nopeuttaa prosessia, koska eihän monia lukuja enää ole jäljellä. Ja sitten Kroatiaan liittyen totesitte, että jäsenyyden myötä alueellinen yhteistyö Länsi-Balkanilla tehostuisi. Se on sinänsä hyvä asia, mutta minkälaisia suunnitelmia teillä on muita Länsi-Balkanin maita silmällä pitäen Kosovo, Bosnia-Herzegovina ja niin poispäin? No. Edustaja Tannok, minuutti. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Tervetuloa lämpimästi ulkoministeri. Ensinnäkin yleisempi kysymys. Olen hiukan hämmentynyt sikäli, että mikä on näiden kiertävien puheenjohtajakausien merkitys – jos ajatellaan ulkopolitiikkaa, laajentumista ja niin päin pois, kun ajatellaan, että nyt olemme Lissabon saatu, ulkoisen hallintokin astumassa saappaisiinsa ja, ja korkeadustajakin. Tämä on siirtymä kautta kai. Ihmiset, tässä kuitenkin puhutaan vielä valtiosta. Ihmiset ovat hiukan hämmentyneitä. Tämä harma alue, että ehkä te voisitte valaista meille tarkemmin, Oletteko te primus inter pares ulkoasiaministeriiden parissa neuvostossa vai eikö näin enää ole tulevina kuukausina. Ja sitten tämä tärkein teemanne Länsi-Balkan ole Montenegro esittelijä siinä. Te tiedätte, että piakkoin aloitetaan keskustelut Pristiinaan ja Belgradin välillä. Ja siellä on Dick Martin mietintökin, jossa on paljon syytöksiä esitetty Kosovan hallitusta vastaan, elinkauppaa, järjestetyn rikollisuutta. Se tietenkin murentaa heidän roolia legitiiminä viranomaisena. Tuetteko tätä korkeudustajaa ehkä? Mitä te tiedätte tästä? Varmasti Serbian tunnette varsin hyvin, kun ajatellaan, siellä on paljon unkarilaisia Voivodinassa. Grazie, onorevole. Kiitoksia edustaja Tannok. Edustaja Posselt, minuutti. Äh, Tistelt, Elder ähm, ich habe drei ganz Minulla on kolme ihan konkreettista kohtaa. Ensinnäkin minä onnittelen teitä siitä, että painopistealue on Kroatia. Me haluamme, että Unkarin puheenjohtajakaudella neuvottelut saadaan päätyt, päätökseen niin, että syksyllä me voimme lopullisesti äänestää Kroatiasta ja sitten voimme ratifioida sopimukset. Ja toiseksi haluaisin kysyä, neuvottelujen aloittamisesta, mahdollista neuvottelujen alkamispäivää nykyisen Makedonian tasavallan kanssa. Siis Makedonian kanssa me toivomme, että niistä ne neuvottelut voidaan pian aloittaa. Ja sitten kolmas kohta. Serbiossa, Serbiassa on ö, tuomittu albaneita ö, epäilyttävässä tuomioistuimessa tai tuomioistuin käsittelyssä. Ja kun Unkarissa on yksi parhaista vähemmistö lainsäädännöstä, niin pyytäisin, että eh, tutkisitte Serbian tilannetta juuri näiden vähemmistölainsäädäntöjen pohjalta. Posselt. Kiitos edustaja Posselt. Edustaja Kreis. Herzlich hier begrüßen. Niin, minäkin haluaisin toivottaa teidät sydämellisesti tervetulleeksi tänne keskuuteemme. Mekin haluamme tehdä äh, ystävällistä yhteistyötä niin kuin tekin, ja on tietenkin selvää, että parlamentin pitää pystyä käymään kunnollista keskustelua, ja jos me kritisoimme jotain asiaa, niin se ei tarkoita sitä, että me hyökkäisimme Unkarin kansaa vastaan, vaan kyse on asiakeskustelusta. Nyt kysyisinkin teiltä, että nyt kun on ajauduttu tähän pattitilanteeseen Turkin kanssa, ja kun katsotaan Turkia, Kyprosta, niin millä tavalla tätä asiaa aiotaan käsitellä? Mehän tiedämme, että nämä ongelmat ovat olleet tapetilla jo useamman vuoden ajan. Kiitos Chrysler Dörfler. Edustaja Pehterle minuutti. Predsednik, eh, iskrene gospod minister, k ponovnemu prevzemu ministerske vloge in... Eh, Kiitoksia puheenjohtaja herra ministeri. Nyt tiedämme, että onnitellut siitä, että olette jälleen ministerin, olette valmis kantamaan vastuu näistä tehtävistä. Te olette myös korostanut kovasti laajentumista, eikä pelkästään ehtoja edellytetä, vaan mietitään myös toimielinten reaktioita. Mitä sitä te näette eri luvuissa, ainakin jos antaa energiaa, kun niitä ehkä ruvetaan aloittelemaan teidän kaudellanne? Honorevoli. Klude. Kiitoksia edustaja Petter ja sitten viimeisenä Tyrkes, joka on parlamentin varapuhemies. Tisztelt eh, elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, miniszter úr. Kiitoksia arvoisa herra puheenjohtaja, hyvä ministeri. Romanian unkarilaisena haluaisin todellakin sanoa, että te varmaankin voisitte edustaa Unkarin ja Romanian asemaa esimerkiksi Schengen-jäsenyyden myötä tai Tonava-strategiaa toteutettaessa. Kysehän on makroalueesta. Ja minun mielestäni tälle strategialle pitäisi antaa keskeinen merkitys. Ja kun katsotaan tätä virtuaalista rautasta esirippua, niin sekin pitäisi noteerata. Meidän pitäisi puhua todellisesta jäsenyydestä ja prosessin syventämisestä. Meidän on korostettava itäistä kumppanuutta, katsottava Moldovan ja Ukrainan suuntaan mahdollisena jäsenvaltioina ja toivottavasti tälläkin saralla voitte tehdä hyvää työtä ja viittaan tässä myöskin tulevaan Puolan PJ-kauteen, että sinäkin aikana tätä prosessia voitaisiin edetä. Kiitoksia. 19 puheenvuoroa, noin 25 kysymystä ja varttiaikaa vastata mahdoton tehtävä, mutta toivottavasti selviätte siitä. Me kuuntelemme teitä tarkkana korvana. Thank you, Mr. Chairman. I try to be very fast. Kiitoksena pyrin puhumaan nopeasti ja lyhykäisesti, mikäli mahdollista. In any case, I would not mix up languages. tapauksessa tässä yritän helpottaa myös tulkkien työtä ja puhunkin englantia. Unkarilaisiin kysymyksiin vastaan toki esperantolla, siis ei kun englanniksi. I would fully, uh, agree that, uh... Olisin aivan samaa mieltä siitä, herra Salafranko otti tämän esille, että todellakin on laajentumisväsymystä nähtävissä. Voi olla, että se on hiukkasen väsymys, heikkokin ilmaisu, understatement, voi olla enemmänkin, mutta totta kai täytyy tietää, että tämä on myös meidän etujemme mukaista tässä nykytilanteessa, sanoisinko, hidasta elpymistä rahoitus- ja talouskriisistä. Jokainen ymmärtänee, että sisämarkkinat ja ylipäätään kulutusmarkkinoilla. Energia, turvallisuus, varmuus, niin sen lisääminen ja yhteistyön lisääminen, kaikki tämä meidän etujemme mukaista. Toisin sanoen tässä kyllä on hyviä perusteluita, joita on käytettävä myös viestinnässä, ei vain teoriaa, jota minä toki myös esittelen Eurooppa yhdistö niin edelleen, vaan että meillä on ihan konkreettista taloudellistakin intressiä, puhuttakaan ollenkaan meidän periaatteita ja niiden levittämistä. No Tunisiasta oli ajatus siitä, että välittömästi tehtäisiin vierailuja maahan. Vastaus oli, että se olisi ennen aikaista. Ajatellen tilannetta nyt siellä. Siis puhua ihmisten kanssa siellä, niin se edellyttää, että on joku vastapuoli. Ja nyt ei ole ihan selvää ilmeisesti vielä, kuka olisi vastapuoli, mutta kuitenkin teille toteaisin, tilanne on vasta muuttumassa. Muutama päivä sitten moni oli innokas, puhuttiin Jasminin vallankumouksesta, voi olla, mutta minä kehottaisin varovaisuuteen. Totta kai meidän täytyy sitä tilannetta seurata tarkkaan. Meidän täytyy tarkkaan myös seurata alueellisia seurannasvaikutuksia. Euroopan unionilla on ihan suoraan oma lehmäkin ojassa näiltä osin. Kuitenkin nykytilanteessa minusta kaikkia konkreettisia toimenpiteitä täytyy miettiä tarkkaan. Ei tämä tietenkään tarkoita sitä, ettei voitaisi vierailla siellä työryhmien tai mikä niitä nimi sitten onkin, vierailuja. Olen aivan samaa mieltä, että meidän täytyy lähettää sellainen viesti, että me haluamme kyllä auttaa, olemme myös huolissamme, ja tämä aihe ehkä edellyttäisi hiukkasen enemmän vielä keskustelua ja harkintaa Ehkä voisimme tehdä yhteisiä johtopäätöksiäkin siitä, mitä pitäisi tehdä tässä tilanteessa. No niin, toistan vain tässä perusteluni sikäli, että kyllä ei laajentuminen ole mikään takka. Laajentuminen on myös meidän etujemme mukaista. Strategisista suhteistamme, mitä Yhdysvaltoihin tulee, niin eilen sitä keskusteltiin lyhyesti ajatellen ulkomaankauppa-asioita. Vielä kerran vain tähdesin lempi aihettani tämä transatlanttinen talousneuvosto. Olen aivan vakuuttunut siitä, että Yhdysvallan kanssa pitää tehdä vielä enemmän. Ja sitäkin siitä on ihan selvä yhteisymmärryskin jäsenvaltioiden kesken. Me sovimme myös, että vaikka usein Yhdysvallat on pantu yleensä strategisen kumppaneiden listalle. Joskus se menee sekaisin muiden strategisten kumppaneiden kanssa, vaikka tärkeitä nekin ovat. Me uskomme kuitenkin, että Yhdysvallat ei ole vain strateginen kumppani. Se on luonnollinen liittolainen. Eli meidän täytyy merkittävässä määrin kehittää taloudellista ulottuvuutta – myös sääntelyulottuvuutta suhteessamme. Eli se olisi tavallaan uutta pontta sille, että kehitetään ja vahvistetaan transatlanttista yhteyttä. Venäjäkin tuli esille eilen. Olen pahoillani, että siihen joudun taas viittaamaan ulkomaankaupan yhteydessä sekin. Puheenjohtajavaltio tukee lämpimästi Venäjän liittymistä VTOhon. Siinä kaikki voittaisivat mielestäni. Venäjä hyötyisi jäsenyydestä ja kaikki rooli ja kuritekijät huomioitaisiin myös kaikkien voimin. Sitten Albaaniasta puheen ollen. Minä olisin aivan samaa mieltä siitä, että elämä kulkee omaa rataansa. Se on nähty moneen kertaan se. Euroopan parlamentti teki kyllä näiltä osin parhaansa siinä, miten saattaa yhteen nämä kaksi osapuolta, presidentti, eh, puhemies ja ryhmäjohtaja Schulz. Ilmeisesti keskustelut olivat hyvin hedelmällisiä. Molemmat osapuolet kertoivat, että totta kai haluaisivat tehdä parhaansa niin että olisi tilanne kohentunut, mutta ilmeisesti näin nyt ei ole käynyt. Eli kyllä, minun mielestä meidän täytyy olla aktiivisia myös tässäkin. Mutta emme voi mitään tyrkyttää, sitä me voi tehdä. Pakottaa heitä käyttäytymään tietyllä tavalla. Meidän täytyy rohkaista heitä, selittää heille, että jos näin tekevät, niin he menettävät eurooppalaiset näkymät ja pitkäksi aikaa. Toivottavasti ymmärtävät tämän. Meidän pitäisi myös auttaa Albaanian väestöä. He ansaitsevat apua, mutta en täällä kuitenkaan halua asettua kenenkään puolelle tässä poliittisessa taistelussa Albaniassa. Olen aistivainen että jotkut teistä ehkä haluaisit mennä jonkun puolelle tai jonkun toisen puolelle. Minä en tietenkään voi niin tehdä. Ei pelkästään siitä syystä, että minulla on minun roolini, mutta enpä usko, että sitä olisi paljon avuksikaan. Totta kai perussääntöjä täytyy noudattaa kaikilla tahoilla. Muuten tutkintaa nyt ollaan tekemässä tai selvitellään syitä, valmisteluita, mitä tarkalleen tapahtui mielenosoituksissa. Mielenosoituksia edelleen suunnitellaan. Nyt me käytämme sellaista argumenttia, että olkaa hyvät, älkää järjestäkö suuria kokouksia tai mielenosoituksia. Siitä ei välttämättä ole hyötyä. Se ei välttämättä lievennä jännitettä, vaan ehkä päinvastoin jopa. Eli jälleen kerran meidän täytyy tässä olla aktiivisia ja samaan aikaan pitäytyä rajoihimme. Kosovo ja viisumikeskustelu on vahvia perusteluja sen puolesta, että Kosovo ei voi jäädä mustaksi aukoksi, mutta varsin hyvin tiedetään myös noin kohteliaammin. Ei ole mitään sen suurempaa innoitusta myöskään helpottaa viisumijärjestelyä tässä vaiheessa. Toisaalta Kosovon täytyy vielä noudattaa tiettyjä määräyksiä. Tietääkseni mitään edistystä ei ole saavutettu vielä luovuttamisen takaisinotosopimuksen osalta. Siellä on myös omia huolia, jotka liittyvät kotouttamiseen ja niin edelleen. Eli tämä on edelleen tavoite, mutta peruskriteerit pitäisi ensin täyttää. Miten varoja oikein käytetään sitten? Kaikella kunnialla. Niin se ei nyt sinällään kuulu yleisten asioiden neuvoston toimipiiriin – Kysymys on esitettävä ulkoasen hallinnolle, noin konkreettisesti puhuen. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi olla varoivaisia sanoimme kanssa, että olisimme vain maksumiehiä eikä pelimiehiä. Minä uskon, että olemme kyllä pelimieskin lähi -idässä. Se on ainakin meidän tavoitteemme. Ja kun me olemme myös ulkoaseneuvoston jäsen, niin sit, olen sitä mieltä, että se apu, vaikutusvalta, joka unionilla on, niin sitä pitäisi myös vahvistaa Lähi-idässä. Edward, sinä viittasit tähän suureen huoleen Albanian jälleen kerran olen samaa mieltä, että tarvitaan yhteinen viesti. Viittasin tässä jo joihinkin viesteihin. Voin vain todeta olevani samaa mieltä siitä, että meidän pitää yhteensovittaa viestimme myös toimiin, joihin ryhdytään. Tämä on yleisen edun mukaista. Ja totta kai se liittyy läheisesti myös siihen, mistä alun perin jo keskustelimmekin, tästä laajentumisesta. Tässäkin törmää kysymykseen, mitä tehdään ulkoasiain neuvostossa ja mitä tehdään yleisten asian neuvostossa. Peru ja Kolumbia esimerkiksi olivat keskustelusta esillä eilen ulkomaankauppaneuvostossa. Ainakin tuli kysymyskin siitä. Ei kauhean helppo tilanne. Kuten tiedätte, ulkoisen neuvosto, kun kauppakysymyksistä keskustellaan tai niitä syystyslistalla on, niin siellä puheenjohtajana pitäisi olla puheenjohtajavaltion edustaja, kun taas sitten toisaalta yleisesti ulkoasioissa puheenjohtajana toimii korkea edustaja. Ehkä tässä voisinkin mennä suoraan tähän perustavanlaatuiseen kysymykseen, joka myös tuli esille, että pitäisi selittää tarkemmin, mikä on minun roolini. Eli eh, puheenjohtajavaltion rooli ulkosuhteissa. Ei se mielestäni mitään harmaata aluetta ole, mutta kyllä olen samaa mieltä, että aihetta on selvennettävä ja mielestäni sitä onkin selvennetty. Aika siihen on mennyt tarjottua. Laajentuminen kuuluu yleisen asianeuvostolle. Toisaalta haluamme vahvistaa yhteisten asioiden neuvostoa. Sen pitäisi olla aktiivisempi horisontaalisissa kysymyksissä, myös kun valmistellaan Eurooppa-neuvoston kokouksia ja myös sitten jälkikäteen, kun päätöksiä on tehty Eurooppa-neuvostossa. Toisin sanoen yhtäältä ulkoasioita johtaa, kuten minä totesin, sitten Lissabonin korkea edustaja, eikä puheenjohtajavaltion ulkoministeri. Olemmeko sitten primus inter pares vai emme, enpä tiedä. Sanoisin paremminkin, että olemme ulkoisen jäsen, jota ehkä pyydetään, vaaditaan, tai sille esitetään, että se ottaa vastuun tietyistä erityistehtävistä. On se ennenkin näin toiminut. Ennen kuin olin puheenjohtajavaltion edustaja, niin kävi niin, että korkea edustaja – saattoi joltakulta trion jäseneltä pyytää jonkun tehtävän suorittamista. Siihen me olemme valmiita myös jatkossakin. Mutta tarkkaan ottaen ulkoasioissa minulla ei ole oikeutta puhua korkean edustajan puolesta, ellei sitten minua ole pyydetty korvaamaan hänet. Näin nyt siis ei ole tilanne. Olen ollut hyvin varovainen siinä, minkälaisia kommentteja, esityksiä teenkään ulkoisen neuvoston puolesta, jota minä en johda. Back to the, to the list uh, of uh, questions. Sitten vielä palaan tähän kysymyslistaani. medialakia otettakoon seuraavaksi. Pari minuuttia vain sen vastaamiseen. Unkarilainen hattu päässäni. What I uh, recommended. Minä jo pari viikkoa sitten suosittelin, että ne, jotka haluavat, miten nyt sanoisin, arvioida mitä tahansa lainsäädäntöä ensin lukekoon tarkasti, eritelköön lainsäädäntöä. The second thing is, which is, which is of course... Toiseksi, tämä on sinällä ihan myönteistä kehitystä, että komissio todellakin luki lainsäädäntötekstin, eritteli todellakin sitä ja esitti hyvin merkittäviä tähdellisiä johtopäätöksiä. Eli toinen vaatimukseni olisikin, että jos joku haluaa arvioita esittää laista tai laajemminkin perusarvoista, demokratiasta tai muista vapauksista, niin lukekoon sitten myös komission jäsenen Kruusin kirjens. Siitä saa hyvää osviittaa. Sikäli että missä määrin näitä yleisiä periaatteita ja arvoja on pantu kyseenalaiseksi. Kirjeessä pyydetään jotain takuita, jotta voidaan taata todellakin nämä periaatteet ja arvot. Jälleen voin tässä Unkarin päässä nyt todeta teille, että me kyllä aiomme antaa nämä takuut, jotta tilanne valkenisi huolimatta näistä kaikista väärinymmärryksistä tai vääristymistä tai tästä hyvin kuumenneesta poliittisesta keskustelusta, kun sellaiseksi tämä aihe muodostui. No niin, Euroopan unioni ja Kiina. Ehkä viittaan siihen, mitä totesin toimivallan jakamisesta ulkoasiainneuvoston ja korkean edustajan kesken tai yleisten asioiden neuvoston kanssa. Mitä saartoon tulee, niin mielestäni se on jäsenvaltioiden asia. Aika ajoin jäsenvaltiot keskustelevat siitä, ja tähän mennessä meillä on ollut yhteinen kanta, sama johtopäätös – se on se, joka nyt on vallalla olevaa politiikkaa Euroopan unionissa. Islanti, mitäs lukuja ruvetaan avaamaan? Yleensä olemme aloittaneet yksinkertaisemmista luvuista ja sitten mennään hankalampiin. Islanti on erikoistapaus, kuten totesin. Se on Euroopan talousalueessa. En tässä nyt ennakoi yhtään mitään. Älkää nyt ottako tätä itsestäänselvänä. Jollain sellainenkin ajatus, että osa luvuista voitaisiin avata ja saattaa päätöksen samaan aikaan, koska kriteerit on jo täytetty. Eli voitaisiin olla tällaisilla luvuilla. Siis voisimme ja saattaa ne päätöksenkin ehkä välittömästi. Tämä antaisi selvästi pontta myös jatkuville neuvotteluille hankalimmista luvuista, jos mukana on esimerkiksi enemmän arkaluontoisia kysymyksiä. Serbian ja Kosovon keskustelut me olemme kehottaneet kumpaakin osapuolta. Korkea edustaja on ryhtynyt tähän suuntaan myös toimiin, että neuvottelut alkavat mahdollisimman nopeasti. Minäkin haluaisin omalta puoleltani valitella sitä, että neuvottelut eivät vielä ole alkaneet. En halua syyttää kumpakaan osapuolta siitä, että ei vielä ole aloitettu. Ajatuksena on aina ollut, ja näin me olemme sanoneet mulla on molemmalle osalle puolelle, että aloittakoot helpommista, teknisimmistä kysymyksistä tai ongelmista, jotka eivät mitenkään liity Kosovon asemaan, mutta jotka saattaisivat olla tärkeitä ja tähdellisiä ihmisille, jotka siellä elävät, jotka törmäävät näihin ongelmiin televiestinnässä, perusturvallisuudessa ja niin päin pois. Jälleen kerran vain vahvistaisin meidän vakaumuksemme kehottaa osapuolia aloittamaan keskustelut mahdollisimman nopeasti. No, Turkki tuli esille monessa puheenvuorossa. Siellä on periaatteessa kolme lukua, jotka voitaisiin avata. Energiaa, julkiset hankinnat ja kolmanneksi sosiaaliasiat. Kaikki voitaisiin aloittaa tai jokin niissä voitaisiin aloittaa. Mutta ilmeisesti haasteita on olemassa kriteereiden kanssa. En siis voi mitään luvata, että yhtäkään kolmesta luvusta avataan. Luvata kuitenkin voin ja voin sitoutuakin siihen, että me teemme parhaamme. Käytämme kaikki voimavaramme, että ainakin yksi luvusta voitaisiin aloittaa. Ymmärrän, että minun pitäisi jo lopetellakin, olinkin lopettelemassa, mutta ihan vielä lopuksi yksi sana. Olen kovin kiitollinen Laszlo Tökysille, että hän otti Tonavan strategian esille siitä syystä, että Tonavan strategia on paras osoitus ja symboli tästä osallistavasta luonteesta, joka unionilla on. Ei ole kyse pelkästään laajentumisesta. On kyse myös makroalueellisesta strategiasta, joka kattaa useita alueita. Ja kaiken kaikkiaan 14 maatakin, kahdeksan jäsenvaltiota ja kuusi unionin ulkopuolista maata. Sinällään siis tämä on se viesti, että ei tässä haluta vuohin ja lampaisiin jakaa. Tässä meillä on tällainen taloudellinen strategia, joka on myös ehkä symboli myös hyvin menestykselliselle alueelliselle yhteistyölle. Ei ole aikaa enää puhua itäisestä kumppanuudesta, voi vain luvata, että palaa, kun vain kutsutaan tai pyydetään. Minä tulen ihan varmasti ja odotan mielenkiinnolla ne sitten. Ja totta kai vähän voimakkaampaa kritiikkiäkin, mitä olen puolestaan tällä kertaa saanut osakseni. Kiitoksia kaikille hyvistä toivomuksista ja haluaisin vielä vain esittää toivomukseni tehdä yhteistyötä teidän kanssanne mahdollisimman menestyksellistä tiivisti. Kiitoksia kovasti. Grazie, signor ministro. Kiitos, herra ministeri. Keskustelu päättyy näiltä osin vieraamme kanssa, hänen kanssaan. Meillä on tilaisuuksia tulossa myöhemminkin keskustella näistä aiheista. Oli todella hauskaa tavata teidän kaltainen persoonanne. Te olette päättäväinen, sovitteleva ja yhteistyöhalukkuutta osoittava. Kiitoksia tapaamisen ensi kerralla. Menestystä tulevien kuukausien aikana. Sitten menemme seuraavaan kohtaan muutaman minuutin tauon jälkeen niin, että voidaan vaihtaa tässä vieraita. Colleague, please. Kollegat, pyydän istuukaa. Nyt täytyy aloittaa komission jäsenen kanssa. A big time to discuss with him. Ja hänen kanssaan ole kauheasti aikaakaan. Eli vielä tervetuloa ystävällemme, ehkä näin voidaan jo sanoa, koska hän on pit- moneen kertaan ollut täällä osoittamasta yhteistyöhalukkuutta myös Armeenia, Georgia Moldovan, Ukrainan valtuuskunnissakin ollut. Heidänkin edustajan on täällä läsnä, eli tervetuloa heillekin. Meillä on keskustelu nyt naapuruspolitiikan uudelleen tarkastelusta. Tämä on tämän päivän aihe ja sitä siis vastuuhenkilön kanssa tarkastellaan. Meillä on kuitenkin muutakin mielenkiintoista, paitsi että me kuuntelemme teidän ajatuksianne. Meillä on nyt mahdollisuus myös kertoa teille komission jäsen meidän joistakin kannoistamme. Nimittäin meillä on David ja Sievich, jotka ovat laatineet esityksiä esittelijöinä. Ja tulevina päivinä nämä tulevat vastaan. Ja tässä on kahden suuntaistakin tiedonvaihtoa tavallaan teemoissa, jotka kuuluvat teidän salkkuunne, mutta toisaalta kuuluvat meidänkin harteillemme. Totta kai 26. lokakuuta esittelitte eri vaiheita, tärkeimpiä kohtia naapuruspolitiikan kehityksessä. Nyt voimme tätä syventää vielä yhdessä. En pidättele sen enempää teitä tässä omilla puheillani. Pyydän kuitenkin lyhyt sanaisuutta, että mekin saamme aikaa, varsinkin äh, mainitsemani esittelijät. Näin sitten voidaan käydä teidän kanssanne vuoropuhelua. Komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvät ystävät. Minä olen iloinen voidessani olla täällä tänään vieraananne ja herra puheenjohtaja, niin kuin sanoitte, niin tämä on en, toinen kerta, kun tapaamme naapuruspolitiikan uudelleen tarkasteluun liittyen. Kun edellisen kerran tapasimme 26.10., niin kerroin teille jo jotain tilanteesta ja uudelleen tarkastelusta. Ennen kuin annan teille puheenvuoron, niin haluaisin vielä toistaa sen, mitkä ovat meidän mielestämme ne keskeiset kysymykset uudelleen tarkasteluun liittyen. Muistan, että varmaankin, että olemme kumppaneillemme esittäneet kolme kysymystä, eli jäsenvaltioille ja muille asianosaisille. Ensimmäinen kysymys liittyy pitkän aikavälin visioon sitten toisaalta tarkempia tavoitteita keskipitkällä aikavälillä ja kolmanneksi välineet ja resurssit, joita tarvitsemme tavoitteiden saavuttamiseksi. Ihan lyhyesti näihin liittyen. Mitä tulee pitkän aikavälin tarkasteluun, niin uudelleen tarkastelu on osoittanut, että meillä on olemassa yhteinen visio Eli naapuruus perustuu yhteistyöhön, tiiviiseen yhteistyöhön ja taloudelliseen integraatioon, joka olisi mahdollisimman syvälle menevää. on tietenkin selvää, että kumppanimme ovat korostaneet sitä, että tästä pitäisi saada enemmän hyötyä ja toisaalta jäsenvaltiot korostavat juuri sitoutumista. Meillä on olemassa yhteisiä arvoja, kuten demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate. Niiden pitäisi olla politiikan keskiössä. Riippumatta siitä, mihin suuntaan me katsomme, niin on selvästikin nähtävissä, että meidän tulisi kyetä tukemaan entistä voimakkaammin kumppaneitamme, kumppanimaitamme ja heidän kansalaisiaan. Yksi ehdotus kuuluu, että naapuruspolitiikan pitkäaikavälin strategia perustuisi talousalueeseen. Se on hyvin kunnianhimoinen rakennelma, joka laadittiin kumppaneille, jotka ovat olleet taloudellisesti pidemmälle kehittyneitä. Se edellyttää kumppaneilta tiivimpää yhteistyötä yhteistyötä, se, että onko se poliittisesti toteutettavissa oleva kysymys, niin se onkin toinen asia. Mutta toinen kysymys, joka on esitetty, on se, että millä tavalla nämä kumppaneidemme pitkän aikavälin strategiat ja tavoitteet voidaan linkittää meidän tavoitteisimme. Ja olisi hyödyllistä, jos parlamenttikin kantaisi tässä keskustelussa kortensa kekoon. kun puhutaan paremmista tarjouksista, niin tietenkin silloin täytyy hiukan eritellä tätäkin ulottuvuutta. Molemmissa teksteissä ne tähän viitataan ja olen samaa mieltä siitä, mitä kollega Siviets omassa mietinnössään toteaa sen suhteen, että miten voimme tiivistää suhteitamme parhaiten toimijoihin ja miten siitä saataisiin suurin hyöty irti myöskin suhteessa muihin toimijoihin. Meidän tulee katsoa sitä, miten me voimme tarjota kumppaneillemme enemmän ja miten tämä käytännössä toteutuisi. Kun katsotaan keskipitkän aikavälin tavoitteen asettelua, niin olisi hienoa, jos parlamentti voisi vastata neljään kysymykseen, erityisesti hallintoon liittyen, konflikteihin liittyen, taloudelliseen integraatioon ja liikkuvuuteen. Mitä tulee hallintopuoleen, niin herää kysymys siitä, että miten tätä ihmisoikeusvuoropuhelua voidaan vahvistaa, jotta toimitaan Euroopan neuvoston ja YK on standardin mukaisesti. Ja miten voimme oikeuslaitosta vahvistaa, jotta se voisi taistella tehokkaammin korruptiota vastaan? Ja miten voimme vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa, niin kuin molemmissa mietinnöissäkin todette? Konflikteihin liittyen meidän täytyy reagoida kumppaneidemme toiveisiin – Eli että EU toimii tehokkaammin. Miten voimme käyttää Lissabonin tarjoamia välineitä paremmin hyödyksi? Mitä tulee taloudelliseen integraatioon, niin kattavan vapakauppa-alueen vaiheittainen saavuttaminen on sekä itäisten että eteläisten kumppaneidemme mieleinen lähestymistapa, mutta meidän täytyy katsoa, että miten me voimme toimia, jotta sekä unionin että naapurusmaiden intressit tulevat täytettyä. Mitä tulee liikkuvuuteen, niin herää kysymys siitä, että miten saavuttaisimme molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun, eli sellaisen, joka huomioisi kumppaneidemme tarpeet ja vaatimukset. Viittaan tässä viisumihelpotuskysymyksiin ja vapauskysymyksiin. Pitäisikö tämän kohdistua vain ja ainoastaan edistyneisiin valtioihin? Ja kolmas ja viimeisin aihe, se liittyy näihin välineisiin ja resursseihin. Eli millä tavalla me voimme päästä puheesta käytännön tason toimenpiteisiin. Tietenkin tästä vastaavat pitkälti jäsenvaltiot, mutta on tietenkin itsestään selvää, että me tarvitsemme tulevaan rahoituskehykseen liittyen riittävästi varoja tavoitteiden saavuttamiseksi ja politiikan toteuttamiseksi. Ja olen iloinen voidessani nähdä näistä mietinnöistä sen, että täällä vaaditaan politiikan toteuttamiseksi riittävästi varoja. Me kaipaamme tietenkin Euroopan parlamentin tukea ja olisi hienoa, jos voisitte kantaa kortenne kekoon, ei ainoastaan rahoituskysymyksiin liittyen, vaan myöskin sen suhteen, että millä tavalla voisimme tätä tukea käytännössä toteuttaa. Hyvä puheenjohtaja, arvoisa kollegat, lopuksi vielä muutama sananen ministeritason kokouksesta, joka on tarkoitus järjestää ensi viikoilla. Kokemuksesta tiedämme, että kaikkien ulkoasiainministereiden saaminen saman pöydän ääreen ei ole helppo tehtävä. Lähes kaikki itäiset kumppanimme ilmoittivat viime viikolla, että he eivät pääse kokoukseen, koska Katarissa järjestetään itä jerusalemisiin liittyvä epävirallinen kokous. Ja tästäpä syystä me päätimme perua tämän kokouksen, mutta siitä huolimatta me tulemme jatkamaan valitsemallamme tiellä, eli että 20. huhtikuuta julkaisemme oman tiedonannomme aiheeseen liittyen. Nyt jään kuuntelemaan teidän kommenttejanne. Te olette valinneet kaksi esittelijää ja tiedän, että he ovat saaneet mietintötyönsä päätökseen ja nyt suurella mielenkiinnolla jään kuuntelemaan, mitä sanottavaa teillä on. Ja mielellään kuulen, että mitä tulevaisuuden näkemyksiä teillä on. Toivottavasti tämän päivän kokouksen pohjalta me saamme riittävästi lisäinfoa ja poliittista tukea oman työmme toteuttamiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia teille, komission jäsen. Kuten toivoimmekin tapaamisen aluksi, mm, niin emme pelkästään kuuntele, vaan esitämme myös jotain suuntaa naapuruspolitiikalle ja aloitamme itäisellä suunnalla. Sivitsa puheenvuoron, hän on tässä esittelijänä, pyytäisinkin pitäytymään neljä minuuttiin niin, että voidaan laajemmin keskustelua käydä sitten sen jälkeen komission jäsenen ja muiden kanssa. Olkaa hyvä, Sivic. E, panu e, komisarzowi za... Kiitoksia komission jäsen tästä hyvin yksityiskohtaisesta alustuksesta keskusteluun. Kuten aina, esittelit aiheen hyvin hyödyllisellä tavalla ajatella myös meidän tapaamme järkeillä asiaa, mitä nyt tähän mennessä on saavutettu ja mitä on esitetty. Myös tässä luonnoksessa, joka perustuu oikeastaan komission ajattelutapaan. Esitettiin kolme kysymystä, kuten täälläkin jo kuultiin. Perova Parlamentti ja minä esittelijänä yhdessä varjoesittelijöiden kanssa eri poliittisista ryhmistä. Siis tämä yksinkertaista meidän tehtävämme. Kun nyt kuvaillaan nykytilannetta, niin on hyvin hyödyllistä tutustua myös taustoihin. On hyvä pitää mielessä, että naapuruspolitiikka käynnistyi vuonna 2004 ja sitä aikanaan käynnistettiin nimenomaan laajentumisen taustaa vasten. Se oli tavallaan palkinto niille, jotka eivät päässeet jäseniksi, mutta halusivat lähentyä kuitenkin unionia. Tämä on hyvä pitää mielessä. Nimittäin seitsemän vuotta myöhemmin maailma on muuttunut merkittävästi ja muuttuu koko ajan. Naapuruspolitiikka on osoittanut, että mikä myös muuttuu, niin myös meidän kumppanittemme tarpeet. Muistutettakoon, että näiden seitsemän vuoden aikana itäisten kumppaneiden parissa on nähty paljon dramaattisia muutoksia, myönteisiä muutoksia, kuten se, että demokratia on Ukrainassa vahvistunut – Nähty on kuitenkin myös kielteisiä kehityssuuntia, kuten valko -Venäjällä. Siis kaikki ei mene hyvään suuntaan, vaan on nousua ja laskua. Sitten, vaikka tämä ei suoraan kuulukaan minulle, mutta kuitenkin on, sanoisin, että varsinkin esimerkiksi Pohjois-Afrikassa, Magrebin alueella, muuri on kaatumassa. Siellä oli tällainen omituinen muuri, joka totalitaarisia hallintoja suojeli, mutta nyt se on kaatunut Tunisiassa. Toisin sanoen se, mitä me nyt muotoilemme viittä vuotta varten, sen täytyy jotenkin myös vastata ihmisten haasteisiin Ukrainassa, Moldovassa. Siksi meidän harteillamme on raskas vastuu se edellyttää vastuun kantamista ja siksi viestin on oltava sekä hallitsijoille tyydyttävä, mutta myös kansakunnille. En mene kaikkiin kohtiin minun mietintöluonnoksessani, päätöslauselmaesityksessäni, mutta sen verran sanoisin kuitenkin, että me haluamme, että naapuruuspolitiikka jatkuu. Se on kuitenkin nyt toteutumassa itäisessä kumppanuudessa – haluamme sen erotella fiksulla tavalla, sen on kuitenkin oltava yhteistä politiikkaa sekä idässä että etelässä. Ongelmat ovat hyvin samantyyppisiä. On kyse ihmisoikeuksista, demokratiasta, vapauksista. Yhteiskunnat kyllä ovat erilaisia, mutta haasteet samantyyppisiä kuitenkin. Jos jotain uutta haluaa löytää tästä esityksestä verrattuna mitä se oli pari vuotta sitten, niin minä olen esittänyt yhtenä uutuutena sitä, että meidän pitäisi olla suoraan yhteydessä asianomaiseen yhteiskuntaan, viestimiin, nuorisoon, paikallishallintoon, sellaisiin tahoihin, jotka ehkä voisivat jotenkin muuttaa meidän arvomme ihmisille ymmärrettäväksi kieleksi. Se ei välttämättä aina ole keskushallinto, joka olisi tässä tehtävässä kaikkein tehokkain taho. Me haluamme vahvistaa viisumijärjestelyjäkin. Ilman viisumijärjestelyä on hyvin vaikeaa vaikuttaa ihmisiin. On aika häpeällistä. Ja tähän on saatava päätös. Meidän täytyy yhdessä tämän murtaa yhdessä yhteiskunnan pyrkimysten kanssa. Sitten vielä yksi hankala asia. Komission jäsen se mainitsi. Rahoitus. Unionin täytyy selvästi sanoa, miten val- val- olemme valmiita panemaan. Ajat ovat vaikeat, mutta eipä tätäkään voi välttää. Vielä yksi aiheellistallani olen juuri lopettelemassa. Meidän täytyy aivan selvästi tuoda esille, mitkä ovat näiden maiden jäsenyyshalut. Ne ovat kuitenkin hakemassa tätä. Ei sitä heiltä voida viedä heiltä, mutta vaikka meillä olisi tarjotakin jäsenyyttä, niin välttämättä ei ole halukkuutta tehdä muutoksia taloudesta yhteiskunnassa. Ja nyt aivan lopuksi viimeinen huomio. Aion mainita Euronestin se ei kuitenkaan tullut esille sen enempää keskustelussa. Me halusimme saada Euronestin toteutumaan. Se olisi hyvin hyödyllinen. Se olisi tavallaan tämän keskustelun alueen politiikan parlamentaarinen ulottuvuus. Haluaisin kiittää varjosittelijöitä, joiden kanssa olen parin otteeseen puhunut jo tähän asti. Haluaisin kiittää myös komission yksiköitä. He ovat olleet suureksi avuksi, kun tätä aihetta on työstetty. Olemme vastaan nyt tien alussa. Se, mitä tässä nyt tänään tarjoan, on tavallaan luonnoksen luonnos. Siinä ole sen tarkempaa mandaattia, mutta nyt ehkä tällässäkin muodossa siitä on hyötyä komission jäsenelle hänen omissa toimissaan, kun hän tätä asiaa käsittelee. Kiitoksia. Kiitoksia, Sivic. Nyt puheenvuoron saa Salafranca. Hän puhuu sekä esittelijä Davidin puolesta eteläisestä ulottuvuudesta, koska hän ei ole paikalla. Eli koordinaattori sitten tarttuu toimeen hänen vahvoille harteilleen. Mutta hän puhuu myös kansanpuolueen nimissä ja kommentoi myös Sivicin itäistä ulottuvuutta käsittelevää esitystä. Eli seitsemän minuuttia, mutta ei sen enempää. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti tässä ajassa, vaikka tässä onkin paljon työtä sekä eteläisen ulottuvuuden esittelijä David sairastui valitettavasti ja lääkäri sanoi, että se on jopa tarttuvaa, siksi pyysi, että minä esittelisin hänen käsityksensä. Janaku ei ole tarttuvan taurin kourissa, vaan toisessa kokouksessa, toisessa valiokunnassa. Siksi hän halusi minun toimia varjoesittelijänä, siksi punkin aivan lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin näiden kahden poliittisen jäsenen nimissä sanoa, että olemme kiitollisia herra komission jäsen Fyylelle näistä laajoista yhteyksistä, joita me olemme viime kuukausina järjestäneet sekä parlamentin jäseninä, kuten myös unionin jäsenvaltioiden ja kolmansien maidenkin kesken osana tätä naapuruuspolitiikkaa. Nämä kaksi esittelijää, kaksi varjoesittelijää ovat tehneet yhdessä työtä niin, että saataisiin yhteistä suuntaa molemmilla alueilla niin, että olisi yhteistä maaperää monissa tärkeissä kysymyksissä. Ensinnäkin he ovat sitä mieltä, että pitäisi konkreettisia tavoitteita lyödä lukkoon maittemme, naapurimaittemme kohdalla parhaita käytenteitä, konkreettisia tavoitteita ja selkeitä etappeja myös. Se on paras tapa edetä tällä saralla. Totta kai tässä periaatteena on meidän perusarvomme perussopimustenkin nojalla ja myös miten ne ovat innoituksena meidän omassa toiminnassamme. He ovat myös sitä mieltä, sekä herra David että, että Jana Ku, että olisi hyvin mielenkiintoista ja pitäisi jollakin esit- laajentaa yhteistyötä naapureiden kanssa myös, että he käsittäisivät ala-alueellisesti yhteistyötä keskuudessaan Herra David sanoi eteläisen ulottuvuuden osalta, ja olen samaa mieltä hänen kanssaan muuten, että meidän pitäisi nyt korostaa enemmän tätä välimeriunionia ja että tämä toinen huippukokous, joka on tulossa, kuten myös ministerikokous. David toteaa myös, että hänen esityksessään ei ole mainittu sen enempää maita, koska nyt täytyy korostaa ennen kaikkea kokonaisstrategiaa. Nimenomaan siitä syystä hän ei ole viittauksia pannut sinne erityisiin maihin. Hän on selvästi halunnut tähdentää, ja kaikki kollegat ovat tässä samaa mieltä, tukeaan Euroopan parlamentin päätöslauselmalle, joka hyväksyttiin, jos se liittyy kristittyjen vainoon. Hän halusi, että minä välitän teille myös hänen mielenkiintonsa, sikäli ettei, ettei tämä unohdu teidän toiminnassannekaan. Ja sitten aihe, joka oli esityslistalla myös, että hän ei halunnut viitata Tunisiaan kuitenkaan, koska se on nyt kuitenkin esitys, ja se tulee lopullisen käsittelyn huhtikuussa, eli varmasti tilanne kehittyisi jo pidemmälle. Ja tähän asiaan palataan myöhemmin. Hän on varjosittelijoiden ja muiden kollegoissa tavannut ja jatkanut työtä. Ja sitten Janakun osuus, herra Fyyle, kaksi kommenttia erityisesti. Yksi, kohta 18, siinä todetaan, että annetaan lisää varoja että se on keskeinen väline, niin että voidaan antaa kannustimia. Rova Janaku on sitä mieltä, että sinne pitäisi ottaa myös ehtoja. Ennen kaikkea kun ajatellaan budjetin näpinäkyvyyttä ja se, että olisi korruptiota mahdollisimman vähän ja ennen kaikkea kykyä kehittää avoimella ja tehokkaalla tavalla niitä varjoja, joita meillä on annettu naapurien käyttöön unionista. Sitten toiseksi itäisen ulottuvuuden osalta olla sitä mieltä, että naapuruuspolitiikkaa pitäisi käyttää myös välineenä, jotta voidaan kehittää ratkaisutapoja, ehdotuksia jäätyneissä konflikteissa noilla alueilla hyvällä yhteistyöllä etyjin kanssa ja varsinkin niin, että ollaan epävirallisestikin yhteyksiä johtajiin ja kansalaisjärjestöihin noilla alueilla, joissa konflikteja on, ja varsinkin suosia ja pitää esillä hyvää naapuruutta. Ajatellaan myös, kun meillä on Euroopan unionin erityisedustajakin käytössämme. Tästä puhuttiin aamupäivällä muuten mielenkiintoisella tavalla. Ja on syytä, herra komission jäsen, hyvää toistanne että tässä myös kahden kollegani puolesta. Ja Sanoisin, että he ovat valmiita tekemään työtä muiden kollegojen kanssa niin, että otetaan huomioon mahdollisimman pitkään myös ne esitykset, joita keskustelussa saattaa tulla esille. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Grazie, onori. Kiitoksia, edustaja Salafranca. Seuraavaksi puheenvuoron saa varapuheenjohtaja Pasku. Kaksi minuuttia. Thank you very much, and I would like... Paljon kiitoksia. panin merkille sen, että te olette valmiita yhteistyöhön ja valiokuntamme ja teidän välinen yhteistyö on toiminut esimerkisellä tavalla ja toivottavasti jatkossa tähän ei tule muutoksia. Eli tulemme jatkossakin kääntymään teidän puoleenne. Kysymykseni liittyy seuraavaan seikkaan. Kun katsotaan Tunisiaan, niin me panimme merkille, että kansalaiset pitivät hallintoa korruptoituneena ja pääsevät siitä eroon, mutta mitään ei ole sanottu parlamentissa sen suhteen, mikä on tilanne EU:ssa. Ja nyt lehdistöstä on luettavissa, että tässä olisi tullut ilmi asiakirjoja, joissa viitataan, että palestinalaiset viranomaiset saavat suuria tukisummia ja ehkäpä joskus vielä käy ilmi, että me olemme väärässä tämän asian tulkinnan suhteen, mutta oli miten oli. Kyllä tämä Lähi-idän rauhanneuvottelu on ajautunut pattitilanteeseen. Ja nyt herääkin kysymys, että missä määrin Euroopan unioni voi mahdollistaa neuvotteluiden jatkamisen, eli että miten meidän tulisi toimia näiden neuvotteluiden suhteen. Niin, jos tämä sopimus voitaisiin hyväksyä, niin tarkoittaako se sitä, että Euroopan unionin rooli korostuisi vai tulisiko se heikentämään asemaamme näissä neuvottelussa Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Pasku, edustaja Bratner, kaksi minuuttia. Thank you, just very briefly. Uh, Kiitoksia vaan lyhyesti muutamasta kysymyksestä, jonka otit esille täällä. Pari kysymystä. Ensinnäkin kysyitte kansalaisyhteiskunnasta miten tukea demokratia ja ihmisoikeuksia. Olette oikeassa toteutuessa, että tarvitaan lisää varoja. Rahat, rahaa tarvitaan ihmisoikeusvälineelle. Demokratiavälineelle se on loistava väline. Se tukee kansallisyhteiskuntaa ilman, että asunnon hallitus tukee sitä. Pohjois-Afrikassa on nyt nähty, että sitä tarvitaan. Siitä keskustellaan myöhemmin Tunisan yhteydessä, mutta rahaa pitäisi vaatia että sitä tuettaisiin enemmän. Kaiken kaikkiaan ei rahaa kai tule lisää, olkaamme realistisia, mutta ehkä mietitään uusia painopisteitä. Tämä pitäisi olla yksi. Strategiana olisi se, että ei enemmän pyydettäisi, vaan tärkeysjärjestykseen pantaisiin. Missä minä sitten leikkaisin suoraa budjettitukea, niin ainakin suoraa budjettitukea ei, kuten nyt on tehty keski maissa, se ei suoraan liity hankkeisiinkaan, vaan yleisemmin eikä ole minkäänlaista kansalaisjärjestön harjoittamaa valvontaa. Jos aina suoraan annetaan budjettitukea ja kuitenkin rahoitetaan myös järjestöjä, jotka sitten valvoisivat, miten rahoille käy. Kiitos. Kiitos edustaja Brandner. Seuraavaksi edustaja Zala, kaksi minuuttia. Thank you, dear colleague. Kiitoksia, arvoisa kollega. Reagoisin kollega Sievitsin mietintöön ja sitten esitäisin kysymyksen komission jäsenelle. En halua nyt tässä sanoa mitään muuta kuin, että hän on, esittelijä on laatinut erinomaisen tekstin. Ja tästäpä syystä ihan vain pari lyhyttä kommenttia tekstiin liittyen olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tässä on selkeästi eriteltävä nämä jäsenvaltioiden edistymiskertomukset. Ja tämä tarkoittaa sitä, että parhaiten edistyvät saisivat laajempaa tukea kaupan puolella, viisumipolitiikkaan liittyen tai poliittiseen vuoropuheluun liittyen. Ja minun mielestäni ehkäpä olisi paikallaan viitata myöskin Moldovan suoraan tässä nimenomaisessa tekstissä koska Moldova on todellinen menestystarina ja minun mielestäni tästä pitäisi myöskin saada kiitosta. Toinen asia. Ongelmana on se, että täällä mietinnössä ei viitata laisinkaan Venäjään. Venäjä on tietenkin keskeisessä asemassa itäiseen kumppanuuteen viitaten ja me tiedämme oikein hyvin, että alusta alkaen Moskova on ollut hyvinkin skeptinen ja kriittinenkin tähän naapuruspolitiikkaan liittyen, mutta Venäjän asenne on muuttunut ja tehän tiedätte, että Venäjästä tuli itäisen kumppanuuden ystävien jäsen – Minä uskon, että tätä tarjoutunutta mahdollisuutta tulisi käyttää hyväksi, eli että Venäjä osallistuisi näihin itäisen kumppanuuden projekteihin ja toimiin. Venäjän lisääntynyt osallistuvuus ei lisäisi ainoastaan projektin uskottavuutta muiden kumppaneiden silmissä, vaan se vaikuttaisi positiivisesti myöskin kahdenkeskisiin suhteisiimme Venäjän kanssa. Ehkäpä komissaari Fyle voisi kommentoida tätä, että voitaisinkohan viittaus Venäjän ottaa tähän mukaan. Kiitoksia. Tannok, olen pahoillani. Olin pitänyt antaa se aikaisemmin, mutta nyt on kuitenkin teidän vuoronne ECRn koordinaattori kaksi minuuttia. Ja myös olen esit- varjoesittelijä monissa mietinnöissä. Oli kaksi esittelijää edellisessä parlamentissakin naapuruspolitiikassa. Mielenkiintoista, että oli ainoa esittelijä koko naapuruuspolitiikassa. Nyt meillä onkin kaksi yhteisesittelijää Itä- ja Län- varten ja kaksi eri mietintöäkin. Tämä oikeastaan osoittaa, että vaan huomattavissakin, että yhä enemmän olemme tietoisia parlamentissa ja komissakin siitä, että Marokko, Moldova, Georgia tai Libya eivät ole samaan korin pantavissa. Jordanialla edes rajaakaan EU-hun, ei edes ehdokasmaahankaan. maahankaan Eli tällä perusteella kriteereitä käytettiin. Kazakstankin voisi olla tässä naapuruspolitiikassa sitten tietenkin mukana. Minä olen jo aikaisemmin peräänkuluttanut sitä. Joka tapauksessa olemme tietoisia, missä olemme. Tässä on se arkkitehtuuri, jonka kanssa on tultava toimeen, mutta ikävä kyllä mikään ei ole muuttunut. Sitten 2060 ensi kertaa tutustu tähän politiikkaan. Ukraina ei, ei ole edes mahdollisestikaan edukas maa, kuten taas sitten Albania, joka mahdollisesti tulee jäseneksi, vaikkakin siellä on mielenosoittaja ammuttu jopa tällä hetkellä. Moldovakaan ei ole mahdollinenkaan ehdokas maa ikävä kyllä. Ja jos jotain, niin Ukraina varsinkin Janukovitsin hallituksen myötä on mennyt taaksepäin ajatellen yhteisiä arvojamme. Kaikki jäätyneet konfliktit ovat yhtä jäätyneitä edelleen, paik- lukunottamatta vuoristo Karabachia, mutta siellä, siellä kuitenkin on tilanne muuttumassa. valko on edelleen Lukashenkan kourissa – Euronesta otin esille mietinnössäni ja sekä ei toteudu vielä. Georgia todennäköisesti taloudellisesti kaikkiin uudistunein valtio ja läpinäkyvin ikävä kyllä on enemmän Venäjän miehitysvallan kourissa sekin. Sitten lähennisi Saharan ongelma ratkaisematta ja kysymys, jotka yhä enemmän liittyvät myös Egyptin ja jopa Palestiinan alueiden kristittyjen vainoihin. Eli minä olen kovin masentunut ajatellen koko tätä politiikkaa ja toivotan kuitenkin menestystä pyrkimyksessä komission jäsen. Grazie, onorevole. Kiitoksia, Tannok. Edustaja Protasiewicz, joka on valko valtuuskunnan puheenjohtaja. Kaksi minuuttia. Dziękuję przewodniczący. Również chciałbym zacząć od gratulacji dla obu. Kiitoksia. Alkuun haluaisin onnitella esittelijöitä näistä teksteistä. Erityiskiitos pol- puolalaiselle kollegalleni Sivietsille. Hänen tekstinsä naapuruspolitiikan itäiseen naapuruspolitiikan politiikkaan liittyen on lähellä sydäntäni. Täällä korostetaan kansalaisyhteiskunnan merkitystä. Ja täällä sanotaan myöskin, että kyse pitäisi olla EUn keskeisestä kumppanista Mitä tulee kysymykseen, jonka komission jäsen esitti visioon liittyen ja kysymykseen, jonka kollega Sievits esitti jäsenyysmahdollisuuksiin liittyen, niin sanottakoon, että me olemme use, me joutuneet syytetyksi siitä, että me käytämme kahta eri standardia riippuen siitä, mistä päin jäsenehdokas tulee. Toisia kohdellaan eurooppalaisina naapureina, mutta jos me haluamme saada aikaiseksi talouden alalla, ihmisoikeusrintamalla uudistuksia, niin minä uskon, että jäsenyysmahdollisuus tarjoaa tähän erinomaiset mahdollisuudet. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Protasiewicz. Sitten edustaja Postinaro. Hän on Albanian esittelijä. Sitten ensimmäinen helmikuuta on ajateltu Afetissa keskustelua nimenomaan Albanian tilanteesta. Kaksi minuuttia, hyvä edustaja. Honorevole presidente, eh, dear Mr. Commissioner, my question... Arvoisa komissaari, en puhu nyt itäisestä kumppanuudesta, vaan Albaniasta, koska se on hyvinkin päivänpolttava kysymys ja te tiedätte, mitä viime vuoden aikana tapahtui. Viime perjantaina vihdoinkin päästiin aloittamaan vuoropuhelu, mutta vain luotien santelemana, ja tämä pitäisi olla kaikkien huolenaiheena. Viime kuukausien aikana te olette yrittäneet helpottaa kahden osapuolen välisiä neuvotteluja ja sitä kautta löytää ulospääsy tästä hyvinkin pitkään vallinneesta pattitilanteesta. Te olette olleet myöskin yhteydessä parlamenttiin, Euroopan parlamenttiin, ainakin kahteen suurimpaan ryhmään, sd ja epp -hän. mutta mitään käytännön edistystä ole ollut havaittavissa. Joten nyt kysyisinkin, että mitä olette mieltä tämänhetkisestä Albanian tilanteesta? Ja toisaalta taas, mitä me voisimme tehdä, jotta ei tilanne riistäydy käsistä? Ja viimeinen kysymys, mitä meidän pitäisi tehdä, jos ratkaisua ei löydy tilanteen korjaamiseksi laisinkaan? Kiitoksia, Postinaro. Edustaja Weigl, kaksi minuuttia. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kiittää esittelijöitä tai kuka sitten heitä edustikin tässä keskustelussa, mutta minä haluaisin myös puhua lyhyesti toteamalla, että eteläinen ulottuvuus Euroopan unionin naapuruspolitiikassa varmastikin jää näiden alueen ratkaisemattomien ongelmien varjoon. Tässä on ollut puhetta Välimeren unionista, joka ei millään tavalla pysty toimimaan. Ja jos sitten niissä puitteissa jotain tehdään, niin sitten me juutumme keskusteluihin kahden osapuolen kesken lähi Kaikki tietävät etukäteen, että se ei vie puusta pidemmälle. Eli komission jäsen, meillä on paljon, paljon paperia, mutta kaikki se riippuu siitä, miten voidaan ratkaista osa näistä ongelmista. Nimittäin muuten tällaiset aloitteet eivät tuo mitään tuloksia. Tänään sain sellaisen viestin, että Välimeren unionin pääsihteeri on eronnut. Aika omituista, että hän sellaisena hyväksyykään. Hän on 42-vuotias. Yleensä on minun ikäiselleni sopivaa, kun on juuri jäämässä eläkkeelle. Hän ei sanonut, miksi hän jäi eläkkeelle. Ymmärrän kyllä hänen turhautumisensa, koska organisaatio on rampa-ankka. Mitä siihen, mitä kollegat sanovat täällä, että jos emme pysty ratkaisemaan näitä alueen ongelmia, ja niitä tulee otsikoihin harva se päivä, niin tämä valuu hukkaan. Kiitoksia edustaja Weigel. Schulz, kaksi minuuttia. Herr Kommissar Fühle, ich möchte mich... Komissaari Fühle, minä haluaisin kiittää teitä aivan erityisesti siitä, että pidätte niin tiivisti yhteyttä meidän valiokuntaamme, niin että meillä on mahdollisuus myöskin ajankohtaisia kysymyksiä esittää teille. Te olitte valiokunnan erityiskokouksessa läsnä, kun Valko-Venäjän opposition edustaja antoi raporttinsa ja silloin puhuttiin itäisen kumppanuuden lykkäämisestä. Nyt kysyn, että mikä on tilanne itäisen kumppanuuden kohdalla, miten on valko tilanne ja onko lykkäys todellakin eh, poliittinen väline, jolla saadaan jotakin aikaan. Ja sitten minä kysyin neuvoston puheenjohtajalta Van Rompoilta, että olisiko kohtuullista niin kuin Länsi-Afrikan unioni, joka ulottuu Norsuluurannikolle, että hän voisi Baroselle ja Lady Astonia pyytää matkustamaan Minskin ja siellä esittämään EUn vaatimukset Lukashenkolle selkeästi, mutta hän oli sitä mieltä, että ei tulla matkustamaan. Ja Budapestin itäisen kumppanuuden huippukokous soveltuisi siihen, että siellä raportoitaisiin. Mutta jos ajatellaan Lukashenkon tilannetta, niin meillä oli Prahassa 2009 jo tämä asia esillä ja silloin huomasimme, että Lukashenko ei halua osallistua itäiseen kumppanuuteen. Tuletteko te ulkoministerinä tai ulkoasioista, ulkoasioista vastaavana huolehtimaan siitä, että Lukashenko ainakin pakotetaan siihen, että hän tutkii näitä tätä, näitä mielenosoituksia niin, että olisi mahdollista myöskin saada tiukemmat sanktiot. Kiitoksia edustaja Schulz. Edustaja Oviols. Eteläisen naapuruuden varjosittelijä, kaksi minuuttia. Kolme pikaista kommenttia. Vuosia sitten meidän ryhmämme, sosiaalidemokraattinen ryhmä, toistamiseen vaati, että olisi tasapainoa itäisen ja välimerellisen ulottuvuuden kesken. Naapuruspolitiikassa tästä puhun Mario Davidin mietinnön varjoesittelijänä. Me olemme samaa mieltä tästä lähestymistavasta, mutta olisi hyvä nyt käyttää hyväksi komission että kun ajatellaan yleistä tilannetta Välimeren alueella. Se osoittaa, että aika dramaattisella tavalla on tullut esille tämä jatkuva tarve asettaa naapuruuspolitiikassa välimerekin tärkeälle sijalle. Ei niinkään voimavarojen tasapainossa, vaan ennen kaikkea sanoisin, ajatellen tätä aloitteellisuutta poliittisessa mielessä. Libanonista Tunisiaan, lähi konflikti mukaan lukien, tai ajatellen Egyptin huolestuttavaa tilannetta, niin minun mielestäni ei varmasti tarvitse sen enempää todistella, että kun mistä me nyt puhumme Euroopassa, niin todellakin ollaan tilanneessa, no totta kai jokaisella maalla on omat syynsä, erityispiirteensä, mutta yhteisenä nimittäjänä on taloudellinen, sosiaalinen ja poliittinen kriisi. Toinen kommentti pikaisesti Tunisian tilanteesta. Tunisiaisen demokraattinen vallankumous voisi olla menestystarina – Euroopan tehtävänä ei ole määritellä sitä tietenkään, mutta se on kuitenkin tärkeää se Euroopankin rooli. Voitaisiin vaatia jopa, että toimielimet perustaisivat toim- työryhmän sen takaamiseksi, että meidän avustuksemme siirtymisessä demokratian todellisesti, niin että saadaan demokraattinen osallistava demokratia, joka on moniarvoinen niin, että se, se meidän tuellamme. Ja sitten kolmanneksi nopeasti, kuten kollega Vaikelkin totesin, me kuulimme todellakin, että välimäinen unionin pääsihteeri erosi. Yksi merkki jälleen siitä, että eivät nämä toimi. Meillä on välttämätön tarve selkeyttää sitä, minkälaista yhteistyötä on y el enlace... Ja minkälaisia kytkentöjä on Välimeren unionin ja näiden yhteisön välineiden kesken, kun meillä on assosiaatiosopimuksia ja naapuruspolitiikkaa mielestäni. Tämä tarve käy yhä suuremmaksi. Mm, Honorevole Obios, Obios, kiitos. Kollegoille toteaisin, että Tunisiasta sanoisin, että sitten näiden teemojen jälkeen naapuruuspolitiikan osalta niin Fyyle käsittelee myös tätä ja sitten ne asiat otetaan siinä esille sen jälkeen, kun komissio on puhunut tästä teemasta. Panzeri, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen. Olette aina ollut ystävällisesti käytettävissämme puhuisin nyt avoimesti ja sanoisin, että Eurooppa on nyt muuttumassa linnoitukseksi, kääntämässä selkeänsä periaatteessa lääjentymisen osalta tai myös talouskriisinkin takia. Siksi ajatellaan talousta ja rahoitustakin, niin naapuruspolitiikkakin kärsii siinä. Siksi meidän pitäisi tavallaan tästä tilanteesta lähteä, jos siitä olemme samaa mieltä, jotta voisimme miettiä uudelleen naapuruspolitiikkaa tähän mennessä. Se on osoittanut rajansa. Rajat ovat ennen kaikkea kohdistuneet siihen, että ulkopolitiikan on heikkoa ollut. Toisaalta myös se, että ei ole pystytty noudattamaan ehdollisuuskriteereitä niin monen maan kohdalla. Tämän tyyppinen kompromissi on syntynyt tavallaan, että annetaan rahaa demokratia vastineeksi, niin emme ole sitä pystyneet toteuttamaan – se on nyt nähtävissä tässä politiikassa, se edellyttää tarkistamista siksi. Jos ajatellaan tätä välinettä, joka liittyy ihmisoikeuksiin ja demokratioihin, niin siinä pitäisi tehdä selkeitä, selkeitä valintoja, että Välimeren yhteistyöstä otettaisiin lähitä kokonaan pois esimerkiksi. Olisi eurooppalainen työryhmä, joka puuttuisi tilanteeseen, joka on äärettömän kiperä ja jatkossakin sitä on. Ja todellakin voi olla, että emme pysty naapuruspolitiikassa edes toimimaan näissä puitteissa, edes koko alueella. Pitäisi rinnakkain toimia kovin erilaisissa oloissa. Eli meidän täytyy panna asiat tärkeysjärjestykseen. Ja minun mielestäni tarvittaisiin uutta poliittista kulttuuria lähestymistavassamme. Ja jos omaksumme uuden omaks- tavan lähestyä asioihin, niin ei retoriikka riitä. Jos ajatellaan kumppanuuspolitiikkaa, kumppanuuspolitiikkaa, niin sen pitäisi ottaa henkilöt keskiöön. Totta kai taloudellista työtä tarvitaan ja alueellistaminen niin päin pois, mutta on erittäin tärkeää, että on tällainen lähestymistapa, koska me olemme nyt joutuneet pattitilanteeseen. Kiitoksia edustaja Panzeri. Lopuksi Gomes, kaksi minuuttia. Uh, thank you, Mr. Chairman. I'd like to... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esi- komissaaria siitä, että hän käy niin tiuhan tahtiin meillä vieraanamme. Kun katsotaan Libyaan liittyvää tekstiä, niin pisti vaan silmään, että ilmeisesti ministerineuvosto elää aivan toisenlaisessa maailmassa, ikään kuin kyse olisi maasta, joka arvostaa samoja periaatteita kuin me oikeusvaltioperiaatteeseen ihmisarvoihin liittyen niin poispäin. Mehän tiedämme, että meidän täytyy tunnustaa, että kyse ei ole kumppaneista, jotka tulkitsisivat näitä arvoja samalla tavalla tai olisivat halukkaita tulkitsemaan näitä keskeisiä arvoja samalla tavalla kuin me. Joten minun mielestäni on erittäin tärkeää huomioida tämä. Tämä alhaalta ylöspäin prosessi, niin kuin molemmissa mietinnöissäkin tuodaan esille, on tärkeä. Eli että me keskitymme kansalaisyhteiskuntaan, me pyrimme vahvistamaan instituutiota, jotta tilanne muuttuisi. Ja meidän täytyy oppia Tunisian tilanteesta. Meidän ei tule tukea sellaisia hallituksia, jotka perustuvat diktatuuriin. Meidän tulee auttaa kansalaisia, mutta tietenkin hallitukseen pitää olla yhteydessä, koska muuten me emme voi tehdä maassa mitään. Mutta meidän täytyy toimia viisalla tavalla, eli investoida sellaisiin ohjelmiin, jotka auttavat kansalaisia, oikeusjärjestelmää, vapata mediaa, naisia, sillä naisten aseman parantaminen on kaiken A ja O, erityisesti islamilaisessa yhteiskunnassa. Tämä korostuu entisestään, jotta demokratia voidaan saada aikaiseksi ja nuoriakin on tuettava. Eli meidän on luotava sellaisia ohjelmia, jotka mahdollistavat sen, että me löydämme yhteisiä intressejä, viittaan tässä ilmastonmuutoskysymyksiin, vesiasioihin ja niin poispäin. Nuoren työllistäminen, se on tärkeää Euroopassa, mutta myös muualla. Ja mitä tulee näihin jäätyneisiin konflikteihin, meidän täytyy muistaa, että EU ei edes yritäkään löytää selkeää kannanottoa Länsi-Saharaan liittyen, eikä yritäkään estää tai saada aikaiseksi todellisia muutoksia alueella, erityisesti Marokossa tai Algeriassa. Ja nyt kysyisinkin teitä, arvoisa komissaari, aiotteko vaatia Marokolta selontekoa siitä, miten varoja käytetään Länsi-Saharan alueella. Miksi ette sitä vaadi, jos näin ei ole vielä tehty? Ja voisitteko myöskin ottaa esille Tunisian asian näissä demokratisointipyrkimyksissä? Kiitoksia. Niin, Tunisiasta toki toisella kierroksella sitten komission jäsen. No niin, komission jäsen, tässä tulee lukuisa määrä kysymyksiä ja puheenvuoroja kuultiin. Te saatte puheenvuoron ja pyydän lyhykäisyyttä, mutta kattavuutta. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. No tehtäköön ensin muutama yleinen kommentti ja sitten palaan konkreettisiin kysymyksiin. Todellakin arvostan kovasti tämän tyyppistä keskustelua, ei ole kyse pelkästään kysymyksiä ja vastauksia. Todellakin teillä on merkitystä minullekin. Ensinnäkin, nimittäin, että naapuruspolitiikasta – syntyisi todellinen kumppanuuden väline yhteiskuntien kanssa, eikä pelkästään viranomaisten tai joidenkin viranomaisedustajien kanssa. Se ensinnä. Toiseksi tämän tarkasteluprosessin päätteeksi meidän täytyy saada aikaan naapuruspolitiikkaa, joka jotenkin heijastelisi myös Lissabonin vaikutuksia. A B saadaan myös pohjaa sille, että voidaan paremmin eriyttää itää ja etelää ja toisinpäin. C. Se auttaisi meitä myös ratkaisemaan tätä tasapainoa siinä, että oltaisiin yhtäältä johdonmukaisia, mutta toisaalta myös joustavia, ettei mennä äärilaidasta toiseen, eikä olla joustavia, vaan reagoida niin, että sillä on vaikutusta myös näihin yhteiskuntien tarpeisiin, kuten äsken viittasin. Naapuruspolitiikka ja siihen liittyvä kumppanuus, joka perustuu demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen, hyvän hallintotapaan ja ihmisoikeuksiin varsinkin. B. Lisäksi meidän täytyy, anteeksi nyt, jos väärin käytän, ehkä käytän liikaa tätä sanaa. Naapuruuspolitiikka ei ole mikään Nobel-palkinto, hyvästä käytöksestä. Se on ohjelma, sitoumus. Meidän tekemämme sitoumus auttaa kumppaneitamme, naapureitamme täytäntöön panemaan uudistuksia. Ja niin vielä, että hyöty ei koidu pelkästään osalle yhteiskuntaa, vaan että siitä voi nauttia koko yhteiskunta. Ja se Olkaa tietoisia, että siellä on kova kisa käynnissä. Meidän arvomme, hallintotavamme ei ole ainoa mahdollinen, joka herättää kiinnostusta naapureittemme parissa. Ja tästä on hyvä olla tietoinen. Ja neljäs yleinen kommenttini, puheenjohtaja – Tämä on minun mielestäni tavallaan alku seuraavalle vaiheelle meidän vuorovaikutuksessamme, kun uudelleen tarkastellaan naapuruspolitiikkaa. Ei pelkästään vain vaihdeta mielipiteitä, vaan keskustellaan myös aiheesta. Sitten muutama konkreettisempi asia. Välimeren unioni, Salafrankka, Weigel, Panzeri viittasivat siihen. Olen samaa mieltä tästä huolesta Välimeren unionin tiimoilta. On ikävää nähdä, että kollegani pääsihteeri on eroamassa. Erosi tänään. En pystynyt puhumaan hänen kanssaan enää tänään, mutta mahdollisimman nopeasti olin yhteydessä häneen. Olin siellä aikanaan Barcelonassa, kun olimme käynnistämässä sihteeristöä. Me molemmat olimme samoilla linjoilla sihteeristön tavoitteiden kanssa, mutta ymmärrän toki myös hänen turhautumisensa viime aikoina. Siinä on mennyt paljon aikaa. Mutta nyt kyse on siitä, että toinen pyrkimys järjestää huippukokous on jo valumassa hiekkaan, eikä oikein ole suuntaa tässä työssä, eikä pontta. Ja kun sitten kysytään, kuka rahoittaa sihteeristöön, kuinka moni jäsenvaltio vastaa, niin ei yksikään. Yksikään kumppani, vaan komissio. Ja sitten tämä ympäristö, missä sihteeristö voisi vastata odotuksiin konkreettisiin hankkeen tuolla alueella. Me tarvitsemme poliittista pontta meidän täytyy ratkaista yhteispuheenjohtajuus Euroopan unionin puolelta. Meidän täytyy tehdä kaikkemme. Ei voida vain sanoa, että tämä itää ei ollenkaan käsitteltäisi osana tai lähidän asioita. Ei enää käsitteisi koska se rajoittaa toimintamme Välimeren unionissa. Siellä se lähitä on. Me voimme kuitenkin fiksulla tavalla yhdistää yhteisön ja hallituksen välistä lähestymistapaa sen takaamiseksi, että yhä enemmän politiikka jää ulkopuolelle tämän viruksen saavuttamattomiin voidaan alakohtaiseen yhteistyöhön paneutua. Ministerit voisivat tapailla konkreettisissa aiheissa ja sopia konkreettisista päätelmistä. Sitten kysymys, joka tähän liittyy. Jäsen Pasku otti sen esille, en puhu siitä nyt ajan vuoksi, mutta puhun sitten Käfille. Hänhän se on, joka voi tähän vastata. Olen kyllä alueella käynyt. Sekä Israelissa että miehetytyllä alueella minä teen kyllä kaikkien yhteisön välinen Kathy Ashtonia tukeakseni. Edustaja Brandner, rahajuttu. Kyllä ja ei. Se riippuu meidän tavoitteistamme. Minä olen ihan samaa mieltä kanssanne siitä. Ei ole välttämättä kyse enemmästä, vaan fiksummasta tavasta käyttää niitä. Minä jopa lisäisin, että kyse on suuremmasta joustosta niiden käytössä. Okei, okay. koska ei välttämättä tarvita ohjelmassa A, vaan ohjelmassa B, ykkösessä ja kakkosessa, Tunisia esimerkiksi. Meillä on joitakin ohjelmia, joilla heitä autetaan oikeuslaitoksen uudistamisessa, 2013 varten on oh, suunnitelma. Se 2011-2012 toteuttaa. Tässä tarvitaan enemmän joustoa. Mutta yhtä lailla mielestäni sillä on merkitystä, mitä totesin, että jos olemme kunnianhimoisempia, niin kyllä tarvitaan enemmän varojakin. Ajatellaan taloudellista yhdentymistä. Tämä kattava sopimus. Täällä valiokunnassa olen sen ottanut esille parikin otteeseen, että tämä on erittäin kunnianhimoinen ohjelma, joka antaisi kumppaneille mahdollisuuden lähentyä lainsäädäntömme, että saataisiin aikaan pitkälle meneviä uudistuksia. Se sehän maksaa, joka olemme sitten vakavissamme, että haluamme heidän näin tekevän. Ja näin pikkuhiljaa heistä tulee osa yhtenäismarkkinoita. Siksi täytyy miettiä keinoja tukea heitä. Enkä sano, että koko lysti maksetaisiin meidän kukkarostamme, koska se on myös heidän etujensa mukaista. Vai niin kuin sanotaan, että kyllä teillä mahdollisuuksia, mutta olette ovinokkinenne. Varsinkaan, jos ei ole tällaisia liittymiskannustinta jossain lymyämässä – niin siinä kannustimet ovat kuitenkin aika rajalliset. Olen kyllä varsin tietoinen tästä vastanne rahoitukseen. On syytä olla tietoinen näistäkin asioista. En voi olla muuta kuin samaa mieltä kommenttien kanssa tästä suorasta budjettituesta. Sitten edustaja Zala Venäjään liittyen. Nyt on tullut korkea aika puhua myös ja naapureille. Te viitasitte tähän ystäväryhmään. Ei sitä nyt kutsuta itäisen kumppanuuden ystäväryhmäksi, mutta se on enemmänkin tiedon koordinaatioryhmä. Se on epävirallinen rakenne. Se on ehkä syytä ottaa huomioon, että viime vuoden lopulla Venäjä pyysi ettei se olisikaan täysivaltainen jäsen tässä epävirallisessa ryhmässä, vaan tarkkailija tässä ryhmässä. Mutta ei ole kyse pelkästään Venäjästä, vaan muistakin tärkeistä sidosryhmistä tässä, näissä politiikoissa. Arvon jäsen Tanok, toivon, että kun neljän vuoden päästä puhutte, olette myönteisemmässä hengessä toivekkaampi kuin nyt tänään. Olen samaa mieltä turhautumisestanne jossain määrin. Mutta minusta on kohtuullista sanoa myös, että kyllä siellä on haasteita ollut näinä vuosina aika lailla. Ja mikä tilanne niin kuin olisi nyt, jos ei olisi itäistä kumppanuutta, ja näitä valtavia ponnisteluja myös lähettää näitä kumppaneita unionia päin. Edustaja Bustenaarun kysymys Albaniasta. Kuten tiedän, että Cathy Ashtonin edustaja on parhaillaan Albaniassa – Nyt on nähty, että poliittinen pattitilanne oikeastaan vain jatkunut. Toivottavasti olen väärässä, kun sanon, että enää ei ole kyse pelkästään vaaleista ja vaaliurnista, vaan nyt on kyse vakavammasta. Toivottavasti molemmin puolin johtajat ymmärtäisivät myös, mitkä ovat seuraukset siitä, että he edelleen viivyttelevät tässä kierteessä. Että ymmärtäisivät, että mitä nyt on käynnissä, niin se on albaanialaisten etujen vastaista ja heidän selkänahastaan. Olemme lähettäneet kirjeenkin juuri ennen mielenosoituksia. Valitettavasti siellä ihmisiä kuoli. Sitä valittelen. Lähetin kirjeen hallitukselle. Siinä puututtiin asioihin, jotka liittyvät laajentumisen edistyskertomukseen. Siinä nimittäin todettiin, että täytyy nyt kovasti ponnistella, että voitaisiin tarttua tulevan toukokuun haasteisiin, kun jälleen paikallisvaalit ovat tulossa. Kolmanneksi jälleen kerran otetaan esille sekin, että jos ei pattitilannetta ratkaista, niin tuskin saadaan mitään edistystä aikaan, myöskään ajatella liittymisnäkymiä. Mutta mikä pahinta, sillä on oma hintansa. Se vaikuttaa ihmisten arkeen menin jopa hiukkasen pidemmällekin kuin perinteisesti. Minä viittasin krokodiili illalliseen viime vuoden kesäkuulta. Ja viittasin näihin yhteydenottoihin näiden eri poliittisten perheiden johtajien kesken. Että me olemme jatkuvasti olleet valmiita auttamaan heitä – He molemmat haluavat meidän mukanaoloamme. Jos he eivät pääse eroon näistä viimeisistä kompastuskivistä, kun ollaan poliittisessa pyrkimyksissä hakea ratkaisua. Nyt tässä on erittäin tärkeää, että Flyjack saa kaiken tukensa Euroopan toimielimiltä ja Kathy Ashtonin tuen, mutta myös muiden instituutioiden tuen puhuin Euroopan neuvoston pääsihteerinkin kanssa tai Naton pääsihteeristöväen kanssa, muiden sidosryhmien kanssa, jos on kyse kansainvälisistä järjestöistä tai valtioista, siis Etyjingin kanssa. Meidän täytyy olla yhtenä rintavana, kun viestiä välitämme. Herra puheenjohtaja, kyllä tietoinen, että aika rientää. Olen pahoillani, mutta se oli kuitenkin tärkeä asia. Schulz otti esille kysymyksen itäläisen kumppanuuden keskeyttämisestä. No se, että valko ei ole osa tätä keskeistä tasapainoa, se ole hyötynyt itäisestä kumppanuudesta. Niin, se on se hinta, jonka he nyt joutuvat maksamaan siitä, että eivät tee riittävästi heijastaen niitä arvioja, joihin kumppanuus periaatteessa perustuu. Vaalejen kohdalla me ajattelimme, että heille tarjottaisiin poliittisia kahdenkeskisiä puitteita saada heidät mukaan tähän kahdenkeskisiin suhteisiin, mutta eipä ole enää sitä tarjoamusta – Ensi viikolla tapaan ulkoministerinkin tästä keskustellakseni muistakin aiheista sekä ajatellen, miten koko kirjoa, mikä tässä rajoittaa, mutta mietimme myös kannustinpuolta, mitä tarvetta on kansalaisyhteiskunnalla ja demokraattisilla voimilla. Monenkeskinen ulottuvuus on myös tärkeällä siellä myös itäisessä ulottuvuudessa. En tässä tyhjentuonin politiikka ole kovin hyödyllistä tässä mielessä. Tämän lisäksi mielestäni on erittäin tärkeää, että me puutumme valko ei vain valko on Euroopan unionin välisenä asiana, vaan se on alueellinen kysymys. Meidän täytyy puhua myös kumppaneillemme siitä, mitä he ajattelevat meidän siitä, mitä me näemme televisiossa 19. päivä joulukuuta nyt ilmeisesti, niin on nämä jäätyneet konfliktit. Olen useaan otteeseen todennut, että olla pikkuhiljaa aktiivisempi niissä. Se olisi varmasti paras tapa täytäntöönpanna, ei pelkästään pyrkimyksiämme, vaan myös mahdollisuuksia, joita Lissabonin sopimus on meille tarjonnut. Kiitos herra puheenjohtaja. Grazie. Kiitoksia komission jäsen Fyyli. Tämä oli todellakin tehokasta valitettavasti. Emme paremmin pystyneet, te ette pystyneet sen paremmin tätä käsittelemään, mutta meillä on aikarajoituksemme, kuten tiedämme ettei tässä hukata aikaa sen enempää, niin seuraavaan kohtaan ja saattekin puheenvuoron välittömästi Tunisian asiassa. Meillä nyt on sen verran aikaa, mitä on. Korkeintaan puoli tuntia. Korkeinta 10 minuuttia teille. Noin, ja muille 20. Okay, Mr. Chairman, uh, uh, uh. Herra puheenjohtaja, mahdoton tehtävä. Haluaisin käydä tämän koko asian läpi täysistuntokäsittelyssä viime viikolla yritin jo yhdessä kollegani kanssa ottaa nämä asiat esille. Herra puheenjohtaja, arvoisat edustajat, Tunisia on nyt todellisessa käännekohdassa matkalla kohti todellista demokratiaa. Ben Ali on lähtenyt maasta. Hänen RCD-puolue on hajoamassa. Ja väliaikaishallinto on astunut remmiin, joka pitää sisällään entisen opposition jäsen ja median vapaus on taattu, poliittisten vankien vapauttaminen on taattu ja kaikki poliittiset puolueet ovat saaneet toimintaluvan. Väliaikaishallitus on myöskin perustanut ryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotuksia poliittisten muutosten aikaansaamiseksi. Ja kaksi tutkintalautakuntaa keskit- liittyy yhtäältä korruptioon ja toisaalta mielenosoituksen aikaisiin väkivaltaisuuksiin. Me tulemme tukemaan tätä kaikin keinoin. Me olemme tyytyväisiä näihin muutoksiin ja on hyvä todeta, että tunnelaiset ovat liian pitkään joutuneet odottamaan tätä muutosta, mutta muutos on vasta alkamassa. Uusi hallitus tarvitsee laajempaa hyväksyntää. Tunisian viranomaisten pitäisi tehdä kaikkensa yleisen luottamuksen lisäämiseksi ja mahdollistaakseen vakauden tämän siirtymäkauden aikana. Tunisian on saatava vauhtia talouteensa ja mahdollisimman nopeasti ja laadittava, luotava mahdollisimman vakaat tulevia vaaleja silmällä pitävä tilanne. Mutta sanoisin kuitenkin, että näinä vaikeina aikoina me olemme valmiita tukemaan Tunisian kansalaisia. Korkea edustaja minä olemme jo lausuneet useampaan otteeseen tukevia sanoja kansalle. Korkean tason virkamies ulkoisen hallinnosta on lähetetty jo Tunisiaan ja hän tulee tapaamaan kolmea lautakunnan edustajaa ja myöskin kansalaisyhteiskunnan edustajia sekä opposition jäseniä. Me tulemme jatkossa käymään poliittisen tason keskusteluja, sillä meidän mielestämme niihin on ryhdyttävä mahdollisimman pikaisesti, kunhan tilanne sallii. Parlamenttikin on jo osoittanut valmiutensa tukea tätä prosessia, kuten totesitte jo viime täysistunnon aikana. Parlamentin valtuuskuntakin tulee käymään Tunisias ihan lähe tulevaisuudessa. Se on hyvä asia. Ja parlamenttivaliokuntineen sekä eri puolueet ovat keskeisessä asemassa silloin, kun pyritään varmistamaan, että Tunisian institutionaalinen rakenne vakautuisi tässä uudessa tilanteessa. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat edustajat ne toimet, joihin väliaikainen hallitus on ryhtynyt, ovat oikean tyyppisiä ja me toivomme, että viranomaiset panevat täysimääräisesti täytäntöön nämä vaatimukset, pyrkivät varmistamaan oikeusvaltion periaatetta ja perusoikeuksien vaalimista sekä varmistamaan, että taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia toteutetaan. Euroopan unioni on valmis tukemaan tätä siirtymävaihetta myöskin vapaiden, avoimien ja demokraattisten vaalien järjestämistä, kunhan tähän on tarjolla oikea ajankohta. Me tulemme tukemaan Tunisia kaikin keinoin, jotta vaalit voidaan järjestää oikealla tavalla. Lisäksi voimme ryhtyä lisätoimenpiteisiin esimerkiksi siirtymäkauden tukemiseksi. Esimerkiksi siten, että niiden henkilöiden varoja jäädytetään ja heidän matkastusoikeuksia rajoitetaan, jotka ovat olleet tähän asti vallassa. Me tulemme tukemaan Tunisian kansalaisyhteiskuntaakin. Ja tässä yhteydessä haluaisin todeta myöskin seuraavaa. Kansalaisyhteiskuntaa täytyy vaalia ja tukea, kun se pyrkii supeutumaan uuteen tilanteeseen. Me tuemme kansalaisyhteiskuntaa Tunisiassa kaikin keinoin ja tarjoamaan heille kaikki mahdolliset väline demokratian ja ihmisoikeuksien ö, toteuttamiseksi. Paljon enempää ei tässä vaiheessa voida tehdä. Meillä on olemassa näitä erinäisiä ohjelmia, mutta mielestäni tämä on yksi keino antaa Tunisialle parempi tulevaisuus ja taata maan vakaus ja antaa Tunisille mahdollisuuden edetä nopeasti uudistuksen tiellä. Euroopan unioni on valmis jossain vaiheessa aloittamaan neuvottelut Tunisian kanssa uudestaan demokraattisesti valitun hallituksen kanssa ja muotoilemaan siltä pohjalta uuden tilanteen huomioivan toimintaohjelman. Me olemme sitä mieltä, että meidän täytyy sitoutua myöskin demokratian ja ihmisoikeuksien saralla Tunisiassa. Euroopan unioni tulee tekemään kaikkeensa Tunisian tukemiseksi näinä haastavina aikoina, erityisesti silloin, kun pyritään ratkaisemaan sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia, koska ne ongelmat ovat aiheuttaneet juuri niin keskeisimmät tyytymättömyyden ongelmat. Työttömyys, erityisesti nuoriso työttömyys, köyhyys sekä kehittymättömyys yhteiskunnassa ovat suuria ongelmia. Ja tästäpä syystä onkin tärkeää, että taloudelle annetaan toimintamahdollisuuksia, annetaan yksityiselle sektorille investointimahdollisuuksia, on taisteltava korruptiota vastaan ja varmistettava, että kasvullakin on mahdollisuuksia. Näitä muutoksia tarvitaan kipeästi. Aikaisemmin Euroopan unioni on tukenut maata tällä, näillä saroilla ja tällä tiellä tulemme jatkamaan, kunhan uusi hallinto on valittu. Tunisia on Euroopan unionin kannalta tärkeä kumppani. Me todellakin toivoisimme, että maa olisi vakaa ja hyvinvoiva ja demokraattinen kumppani, jonka kanssa voimme tehdä molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä, yhteisiä arvoja ja tavoitteita vaalien. Me emme voi hyödyntää ainoastaan jo aikaansaatuja hyviä saavutuksia, vaan mahdollista myöskin uusia hyviä tuloksia. Ja tästäpä syystä meidän tulisikin tukea Tunisia demokraattisoitumisen tiellä. Ei ainoastaan Tunisiassa, vaan myöskin Magrebissa ja muutenkin tällä alueella. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt voidaan siirtyä keskusteluun. Kaksi minuuttia Salafrankalle. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvin rauhoittavia sanoja. Ajatellen myös keskustelua täysistunnossa Euroopan unionin täytyy tukea siirtymää vaikeutta niin, että saadaan demokraattiset vapaat vaalit niin, että syntyy julkisia tahoja, jotka ovat riippumattomia, syntyy poliittisia puolueita, oikeusjärjestelmä, joka olisi tehokas ja riippumaton sekin. Herra puheenjohtaja, meidän täytyy myös jatkaa tätä myös naapuruuspolitiikan tiimoilta täytyy ottaa vaarin virheistä. Jos ajatellaan ei pelkästään rahoitusta, vaan että täytyy muistaa, että saamme haluttuja tuloksia. Herra Aviol hetki sitten viittasi siihen, että perustettaisiin työryhmä, jotta voitaisiin käyttää kaikkien tahojen hyväksi ja me eri poliittisten ryhmien kesken ja sovimmekin keskusteluissamme tästä, kun kävin keskustelua päätöslauselmasta. Ja mielestäni olisi hyvä, mitä on tuloksia saatu. Me olemme lähettämässä ad hoc-valtuuskunnankin ja toivottavasti tekin komissiossa korkean edustajankin kanssa tavalla niin, että me emme nyt petä, ei ajatellen pelkästään sitä pyrkimystä, joka on Tunisian kansan parissa syntymästä, vaan myös oman etujemme, omien etujemme vuoksi, että saadaan aikaa koko unionissa vakautta. Grazie, onorevole Salafranca. Kiitoksia, edustaja Salafranca. Obiols, kaksi minuuttia. Signor komissario, su... Komission jäsen, loistava alustus. Minusta ei ole mitään lisättävää. Tämä on Euroopan ääni, jota me haluamme kuulla täällä parlamentissakin. Valitettavasti käsitys, joka Tunisian kansalle on syntynyt viime viikkoina siitä, mikä on Euroopan rooli ollut, niin se ei, no vähiten voi näin sanoa, ei ole kovin suosittu ollut, kovin myönteinen. Mutta minä uskon, että parlamentissa voitaisiin ehkä voita vaatia mitä on osin tehty parlamentissa, mutta osin myös komissiokin, nimittäin, että annetaan parlamentista sitä pehmeää valtaa, jota meillä on ollut yhteyksissämme Tunisian eri kansallisyhteiskunnan edustajiin, ihmisoikeusaktivisteihin, viestimiin, ylipäätään kansallisyhteiskunnan jäseniin. Totta kai siirtymäkauden etu on nimenomaan se, että osoitetaan urheutta, arvokkuutta myös kansan parissa Tunisiassa, mutta meidän täytyy ilman kompleksia myös sanoa, että tällä kaudella, kun kriisi on siellä, niin Euroopan rooli on ollut aika vaatimaton ja ilman kunnon tuloksia. Tämän lisäksi se, mistä nyt on kyse Välimeren alueella tai arabimaailmassa ja Tunisian siirtymävaiheessa, tämä kaikki on hyvin perustavalaatuista. Jos tämä on muuttumassa, kuten toivomme, menestystarinaksi, niin tapahtumien kulku alueella saattaa muuttaa tilannetta myönteiseen suuntaan. Jos käy toisin, niin varmasti siitäkin ollaan kiinnostuneita, että syntyy kaos, niin silloin varmasti meidän ojastallikkoon. Grazie, onorevole Obiols. Due... Kiitoksia, edustaja Obiols. Schakke. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner. Welcome. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tervetuloa, arvoisa komissaari, tänne meidän valiokuntaamme. Valitettavasti Tunisiaan keskusteluun ei ole riittävästi aikaa käytettävissä. Te sanoitte, että tilanne on epävakaa ja te olette tarjonneet EUn tukea. Tämä on tärkeä viesti varsinkin kun tilanne on näin epävakaa, ja varmaankin voisimme tehdä vielä enemmän kansalaisten auttamiseksi, jotta he voivat vaalia perusoikeuksia ja vapauksia, ja meidän tulisi oppia Tunisian tilanteesta, sillä 23 vuotta diktaattori oli vallassa, jota on pidetty täällä eräänlaisena liittolaisena, mutta nyt häntä on etsinä kuulutettu. Minun mielestäni on tärkeää Tunisian tulevaisuuden kannalta huomioida tämä seikka, mutta on valitettavaa, että Euroopan unioni ei ole puhunut yhteen ääneen, erityisesti katson tässä Ranskan suuntaan. Täysistunnossa otin tämän jo esille. Ranskan hallitus oli valmis tukemaan paria päivää ennen hallituksen kaatumista hallitukselle oli tar- valmis antamaan tukea ja tämä on nyt kauhea asia. Meidän täytyy oppia tästä virheestä ja me tiedämme, että nuorisoa on hakattu Egyptissä poliisin toimesta. He vain halusivat enemmän oikeuksia, vapauksia, mahdollisuuksia. Meidän tulisi antaa heille nämä mahdollisuudet ja oikeudet. Mielestäni yksi tärkeä mainitsematta jäänyt asia on se, että mikä on tämän nuorison yhteys globaali, globaalilla tasolla, eli internetin käyttömahdollisuus. Mehän tiedämme sen, että maa pyrki todellakin sensuroimaan uutisointia ja rajoittamaan uusien teknologioiden käyttömahdollisuuksia, joten silloin kun me yritämme tarjota uusia mahdollisuuksia ja vapauksia, niin myöskin näitä uusia teknologioita olisi tarjottava nuorisolle. Jos emme toimi tämän suhteen, järkevällä tavalla, niin tulee käymään niin, että valtaa pitävät diktaattorit käyttävät kyllä omia etuja ajakseen näitä uusia välineitä. Kiitoksia kollegalailla vetoisin, koska olen ollut tyytyväinen. Odottelemme ja menetämme tilaisuuden. Jos olisimme vain levänneet laakereilla – jos oli sama sanoilla 20 vuotta sitten, niin olen varma, että rautasirppi olisi paikallaan, Jos tässä vain odotellaan, että ehdot täytetään. Mitä ehtoja täytyy täyttää, että tuetaan kansalaisyhteiskuntaa, näyttää selviä viestejä Egyptissä tuoniisessa nuorille, että olemme heidän tukenamme, tukenaan. Varmaan enemmän voitaisiin tehdä Tunisiassakin. Ashton voisi ehkä mennä sinne YK on kanssa tukea naisia toimijoina. Paljon on ajatuksia. Lehdistö, että saataisiin kirjapainoja. Paljon voitaisiin tehdä. En ole tyytyväinen siihen, että on jotain korkean tason virkamies käynyt siellä – erityisedustajan tarvitsemme sinne pikaisesti edustamaan meitä, olla EUn kasvot aktiivisesti. Meidän pitäisi todellakin nyt panna rahat sinne, minne haluamme. Vihreät olemme vastustaneet 20 miljoonaa sisäministeriölle oikeusvaltioperiaatteessa, koska rahat eivät mennä tuomareiden kouluttamiseen, niin emmekä tiedä mihin raha on mennyt. Haluammeko vai lopetammeko? Kansallisyhteiskuntaa korostettakoon. Mainitsit investoinnit. En tiedä. Tarvitaan demokraattinen foorumi, mutta se ei liitä vaalien tukemiseksi. Tarvitsemme syvemmän prosessin. Esittäisin, että olisi työryhmä komission, parlamentin ja ulkoisen hallinnon kesken, että voitaisiin tarkastella varojen virtaa. Toivottavasti tartutte tähän ajatukseen erityisedustajasta ja työryhmästä. Grazie, onorevole Schaake. Kiitoksia. Keskustelun päätteeksi Hautala kaksi minuuttia. Thank you very much, Chair. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Arvoisa komissaari, ihmisoikeusalivaliokunta teki jo päätöksen pienen valtuuskunnan lähettämiseksi Tunisiaan kuultuamme tilanteen heikkenemisestä, heikkenemisestä ja minun mielestäni on hyvä, että me kuulumme tähän ensi viikolla Tunisian lähtevään suuren valiokuntaan, valtuuskuntaan. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että mitä tarvitaan, jotta instituutiota voitaisiin vahvistaa ja mahdollistaa kunnollista lainsäädäntötyötä. Me tiedämme, että monia lakeja on muutettava ja minä tiedän, että maa demokratian tiellä kaipaa instituutioita, kuten oikeusasiamiehiä ja muita, joten ehkäpä me voisimme tehdä tämän aiheen tiimoilta yhteistyötä kanssanne, jotta me tiedämme, miten parlamentti voisi auttaa näissä uudistustöissä. Anteeksi, viimeisen sanaa saakin Huntis kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Mm, minä haluaisin käyttää viimeisen puheenvuoron, koska se mitä Fyyle sanoi, niin se kuulosti oikein hienolta. Mm, niin hienolta, että melkein jo uskoisi, että kaikki on jo totta ja toteutunut. Mutta minulla on kuitenkin yksi tärkeä kysymys vielä, että no jos tätä keskustelua olisi käyty vuosi sitten, vuosi sitten kun Ben Ali oli vallassa, niin mitä komissaari olisi sanonut? Siis niin monta vuotta on ollut vainoa, lahjontaa ja siitä huolimatta meillä on ylläpidetty hyviä naapurussuhteita. Minä en syytä tästä fyyleä henkilökohtaisesti, mutta miltä tuleva kehitys näyttää? Minä en ole kuullut siitä vielä sanaakaan. En ole kuullut myöskään sanaakaan katumuksesta. Okei, me olemme ehkä tehneet virheitä me olemme jättäneet huomiota tämän maan. Ehkä on niin, että Euroopan unionissa ajatellaan vain sitä, että monikansallisten yritysten pitää saada voittonsa. Eli ihan, konkreet, ihan konkreettisesti sanotte, että suunnitellaan vaaleja ja että kaikilla poliittisilla voimilla olisi mahdollisuus tasapuolisesti osallistua, mutta miten sitten on laiton vasemmisto ja sitten ne, jotka noudattivat mm, tai olivat Benalin seuraajia, niin onko tämä nyt oikeudenmukaista? Ja herra Fyyle sanoi, että täytyy investoida, mutta meillä on hyvin laaja köyhyys tässä maassa. Miten voidaan tukea investointeja siellä? Haluatteko tukea yksityisiä investointeja jotka johtaisivat eh, tuotannon tekijöiden riistoon. Silloin se johtaisi uusiin yhteiskunnallisiin räjähdyksiin. Eh, jos me solidaarisesti haluamme ratkaista ongelmat, meidän täytyy edetä toisin. Ja sitten haluaisin ottaa esiin yhden kysymyksen, jota te ette vielä ottanut esiin, herra Fyle. Te sanoitte, että että Egyptissä on myöskin uutta liikehdintää ja myöskin alueen muissa maissa on liikehdintää. Merkitseekö tämä sitä, että on Euroopan politiikassa väärää suuntautumista tässä politiikassa? Finaali. Kiitos Huntis. Viimeinen sana komission jäsenelle. Hän voi vastata. Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Niin, tämä viimeinen kysymys. Olko tämä vastaus minun ja Cathy Ashtonin puolesta, kun olemme uudelleen tarkastelemassa naapuruspolitiikkaa? Politiikka on prosessi. Siinä meidän täytyy olla valmiita ja ottamaan vaarin. Jossain määrin olemme tätä Kathin kanssa ennakoineetkin. Että meillä on nyt uusi väline, uusi lähestymistapa näihin maihin. kysymyksenne. Mitä olisi tapahtunut vuosi sitten? Voin kertoa, mitä on tapahtunut, kun on sovittu jäsenvaltioiden kesken. Kun päätös tehtiin siitä, että me tarvitsemme Mitä se tapahtui sitten syyskuiseen ensitapaamiseen? Olin mukana yksikköni kanssa tapaamassa kansalaisjärjestön edustajia. Keskustelimme 61 A rikosoikeuspykälästä ja miten viranomaiset tekevät yhteistyötä tai ovat tekemättä yhteistyötä kansallisyhteiskunnan kanssa. Syyskuussa viime vuonna prosessi siis alkoi pikkuisen. Halusin itse saada tilaisuuden kesken prosessia mennä huoneeseen ja lyhyesti puhua. Niin teinkin. Siinä viittasin periaatteessa nyt aina käytän. Että laajempi sitoutuminen meinitsee, mitä se merkitsee. 61a-artiklan kaltaiset asiat tai se, että ei tueta kansallisyhteiskuntaa, niin se ei sovi yksin pitkälle menevämmän aseman kanssa. Ja tuskin sitä saavutetaan, jos ei Tunisian viranomaisia olisi patisteltu, mutta se on tapahtui viime vuonna siis syyskuussa. Ei siellä pelkästään korkeat virkamiehet käy. Kätiltä nyt en ole lupaa pyytänyt sitä konkreettisemmin tuoda julki, mutta hallintojohtaja siellä on käynyt, tunnette nyt varsin hyvin, Ykmen Garel. Anteeksi. Hän on hallintojohtaja, joka on selkeä vastuu näiden maiden politiikasta. Hän on paras henkilö arvioimaan tässä hankalassa tilanteessa tilannetta paikan päällä. Hän puhui myös kolmen komission jäsenen edustajien kanssa, mukaan lukien sen kanssa, joka oli tarkkailemassa vaalien valmisteluja ja esitti erinäisiä muutoksia vaikeaa lainsäädäntöön. Me sitouduimme jo lähettämään asiantuntijan tukemaan lainsäädäntötyön uudistustyössä, mutta kunnes hän on sitten palannut, niin varmasti voimme teidän kanssanne keskustella varmasti tulee tilaisuus puhua konkreettisemmin. Kun teidän alivaliokuntanne ja parlamentti voisi olla avuksi ja tueksi. Vien viestiä eteenpäin työryhmästä se tuli selväksi. Oli sitten työryhmä tai ei, loppujen lopuksi se on yksi juttu. Mutta minä vakaasti uskon, että tämäkin on tärkeä tilaisuus. Toinen tilaisuus muuten, kun keskustelemme Tunisiasta varmasti jatkossa enemmänkin. Toivottavasti tämä läheinen yhteistyö ulkoasanhallinto, komissio, parlamentti. Niin eikö se sitten mene hyvin? Bene, grazie Anche... Kiitoksia teille kollegojen puheenvuoroja, tehokkaita sellaisia nekin. Voimme päätellä myönteisessä hengessä toistaa sen missä määrin teidän yhteistyönne on ollut rikasta ja olemme arvostaneet sitä kovasti. Kuten tiedätte, tällainen ad hoc valtuuskunta on lähdössä. Sitten toinen päivä ja kolmas syyskuuta tästä keskusteltiinkin ja toivottavasti näissä oloissa voitaisiin olla siinä osassa, kun on toivottukin. Ja mahdollisesti myös korkea ja varapuheenjohtaja on siitä myös puhunut tässä vaalitarkkailutyöryhmässä. Olemme antaneet tukemme myös sille. Ehkä sinä voitaisiin lähettää vaalitarkkailumissiokin. 60 päivää tarvita ennen kuin järjestetään ehkä demokraattiset vaalit. Kiitoksia teille. Vielä lopuksi yksi tieto. Tarkistusten määräaika etisessä ja eteläisessä ulottuvuudessa 9. helmikuuta puolelta päivin, mutta vain englanniksi. Kiitoksia näkemiin.